Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to Hyvää iltapäivää, hyvät naiset ja herrat. Voisinko pyytää teitä istuutumaan? And we'll be able to begin our today... Me aloittaa tämän päivän kokouksen. I open the Regi meeting for today. Avataan Regivaliokunnan kokous tältä päivältä. Ensimmäisenä hyväksytään esityslista. Minulla on ilmoitus asioita tämän päivän esityslistaan. Puheenjohtajakokous päätti Strasbourgissa lykätä päätöstä siitä, mikä valiokunta on vastuussa komission ehdotuksesta rakenneuudistustukiohjelmalle. Sen takia keskustelu varapuheenjohtaja Dombrovskisin kanssa – joka on esityslistan kohta viisi, on nyt lykätty myöhäisempään ajankohtaan. Jäsenille kerrottiin tästä viime viikon perjantai Ja tämä on nyt muutos meidän esityslistamme tämän päivän kokouksessa. Sitten kun saamme puheenjohtajakokouksen päätöksen tästä asiasta, voimme ehdottaa ylimääräistä kokousta toukokuussa tai ehkä kesäkuussa, kun saadaan puheenjohtaja kokouksen päätös. Tällainen muutos esityslista. Questions, Mr. Van Nistelrooy. Äh. Van Nistelrooy, olkaa hyvä. Äh, äh, Kiitos tiedosta. Ehdotan, että koordinaattorien kokous aloitetaan mm, suunniteltua aiemmin heti kokouksen jälkeen. Totta kai ei tuhlata aikaa. Koordinaattorinen kokous voi alkaa heti, kun olemme käyneet läpi tämän päivän esityslistan. Jos ei ole muita kysymyksiä esityslistaan, esityslista on näin muutettuna hyväksytty. Kaksi ilmoitusasiaa, puheenjohtajan ilmoitusasiaa. Ensimmäinen liittyy puheenjohtajakokouksen päätökseen, joka koskee tätä rakennemuutosohjelmaa. Ja toinen tieto on se, että 4. toukokuuta on seuraava puheenjohtajakokous ja vasta tuon kokouksen jälkeen saamme tietää, vahvistetaanko aluekehitysvaliokunta vastuuvaliokunnaksi. Jos näin on, pyydän sihteeristöä järjestämään ylimääräisen kokouksen, jossa käydään keskustelua vastaavan komission varapuheenjohtajan Dombrovskisin kanssa. Joten saamme myöhemmin sitten tiedon mahdollisista päivämääristä. Ja pyrimme sitten järjestämään tämän ylimääräisen kokouksen. Toinen ilmoitusasia liittyy liittyy Martinikin valtuuskuntaamme. Kuten tiedätte, valikunnasta lähti pääsiäisen jälkeisellä viikolla sinne valtuuskunta. Edustaja Seller oli valtuuskunnan puheenjohtaja. Antaisin hänelle puheenvuoron. Hän voi lyhyesti raportoida tästä valtuuskuntamatkasta ja siellä tehdystä työstä. Olkaa hyvä. Ja, vielen Dank, Kiitos puheenjohtaja. Mahtinik, niin kuin muutkin alueet Euroopan unionin mantereen ulkopuolella, kuuluu niin kutsuttuihin syrjäisiin alueisiin, jolla on erityinen lainsäädännöllinen asema SEUT-sopimuksen puitteissa ja Lissabonin sopimuksessa siis. Martinik kuuluu Ranskaan, Tosin se sijaitsee Karibialla. Ja kollega Monskuurille olen hyvin kiitollinen siitä, että hän ehdotti, että kävisimme Martinikilla. Valiokuntammehan on vastuussa näistä kaukaisista alueista ja pohdimme tietenkin, miten niitä voisimme tukea muuten kuin näiden äh, kaukaisten alueiden suhteen varmaankin paikan päällä voi nähdä niiden erityispiirteet ja äh, näin myös tietenkin Martinikilla sitten ihmisten kanssa keskustellessa silmät avautuivat äh, alueen erityispiirteille. Karibian alueellahan kolme vuotta sitten, kolme vuotta siitä jo on, kävimme Ranskan Guajanalla ja tuolla tuolloin vastuuhenkilöt kertoivat meille, että Ranskan Guajana on EU-alueena kovasti maahanmuuton kohteena, niin laillisen kuin laittomankin maahanmuuton kohteena. Ja Martinikillä taas työttömyys on hyvin korkea ja työpaikan äh, löytäminen on niin vaikeaa, että erityisesti monet nuoret lähtevät äh, Martinikilta ja näin ollen äh, saarelle on syntynyt merkittävä väestörakenteeseen liittyvä ongelma, väestön ikääntymisongelma. Eli tässä nähdään, kuinka erilaisissa olosuhteissa näillä saarilla eletään. Meillä oli hyvin tiivis ja kattava ohjelma. Halusimme käsitellä kaikkia ongelmia, kysymyksiä ja tietenkin myös tutustua kaikkiin mahdollisuuksiin saarella. Ensimmäisenä päivänä vierailimme hyvin suuressa sairaalassa, juuri rakennetussa. Erityispiirre sairaalassa on se, että kun kyse on maanjäristysalueesta, niin rakennuksesta on tehtävä tai tullut tehdä maanjäristyksen kestävä ja tämä tietenkin nostaa rakennuskustannuksia. Tuo sairaala voisi palvella keskitetysti mm, kapasiteetiltaan koko aluetta. Tosin, ja tässä ehkä esiin nousee jälleen kerran ongelma, joka liittyy näihin syrjäisiin reuna-alueisiin, kun ne ovat liityksissä muihin alueisiin, niin tietenkin Martinikilla niin kuin kaikilla Euroopan unionin alueella eurooppalaiset standardit ja ranskalaiset standardit pätevät, kun kerran Martinik on osa Ranskan tasavaltaa. Ja tämä vaikuttaa yhtäältä kilpailukykyyn luonnollisesti, taloudessahan ja muutenkin täytyy kunnioittaa samoja äh, vähimmäispalkkoja kuin Ranskassa, kun taas muilla muissa saarivaltioissa alueilla olosuhteet ovat täysin toisenlaiset äh, niin työehtojen suhteen kuin äh, sosiaalisen suojelunkin suhteen. Nämä standardit eivät siis sido näitä muita saarivaltioita. Ja näin ollen, jos Karibian alueelta tai jopa myöskin ähm, Amerikan mantereelta tulevia potilaita ähm, hoidettaisiin äh, tässä kyseisessä sairaalassa, niin luonnollisesti ensin tarvitaan valtioiden väliset sopimukset, äh, palvelusopimukset äh, siinä tapauksessa, että myös naapurimaat haluaisivat tämän sairaalan palveluja käyttää potilaiden ja omien kansalaistensa hyödyksi. Tuo sairaalahan tulee olemaan alueen uuden aikaisin ja sitten tapasimme viljelijöiden edustajia. Bananiviljely on äärimmäisen tärkeä elinkeino maassa. Pienet, keskisuuret yritykset, kolmesta viiteen hehtaaria kokoiset ovat suurin, suurin joukko. Sitten on korkeintaan sanan hehtaarinkin banaaniviljelmiä. Banaanin viljelyhän vaatii kovasti työvoimaa, joten yhtäältä se työllistää koko joukon ihmisiä banaanialalla, mutta toisaalta sitten kun on kunnioitettava eurooppalaisia palkkastandardeja, ranskalaisia palkkastandardeja, niin palkat ovat aivan toisella tasolla kuin muualla tuolla alueella tai myös Eteläisessä Amerikassa, kuten vaikkapa Ecuadorissa, Kolumbiassa, palkkataso on huomattavasti alhaisempi. Ja näin ollen meidän tulisikin huolehtia siitä, että meidän reuna-alueillamme edelleen tämä toiminta voi olla kannattavaa vaikkapa kiintiöiden kautta ja muuten, ja myös tietenkin tukiaisten suhteen. Samahan koskee myös Kanarian saaria. Sitten hyvin tärkeä tekijä, sokeriruo on viljeleminen ja myös jalostaminen hyväksi tuotteeksi. Merkittävä tuote Martinikillä on rommi. Sen valmistaminen ja sitten puhuttiin erityisesti äh, alkuperäsuojasta ja tuotemerkkisuojasta ja vakuutimme, että luonnollisesti äh, tähän he voivat turvautua. Sitten tapasimme monia pormestareita Martinikin eri osista ja luonnollisesti myös vastavalitun presidentin sekä rakennerahastoista ja niiden operatiivisista ohjelmista vastuussa olevat tahot. Näistähän Martinikin rakenne ohjelmista sovittiin jokin aika sitten ja vuoteen 2020 saakka rakennerahastoista Martinikille on varattu noin miljardi euroa. Pormestareilla ei juurikaan ollut tietoa näistä operatiivisista ohjelmista, ei edes toiminnassa jo olevista, joten viestinnän suhteen tässä kyllä tarvittaisiin vielä kovasti ponnisteluja saarialueiden vastuuviranomaisille tulisi tiedottaa huomattavasti entistä paremmin eri mahdollisuuksista, joita rakenneohjelmat heidän valtioilleen tarjoavat tai alueelleen tarjoavat, koska juuri paikallistason viranomaiset ovat tässä operatiivisten ohjelmien valmistelussa, mutta tietenkin myös itse hankkeissa aivan olennaisen tärkeä toimija. Sitten tapasimme liike-elämän edustajia, erityisesti maatalousjalostustuotteiden valmistajia, tapasimme paikallisia talouden edustajia. Matkailu on luonnollisesti myös hyvin tärkeä eh, elinkeino Martinikilla mm, matkailualalla. Työpaikkoja tulee paitsi luoda, myös säilyttää. Yksi hanke on juuri mm, päättynyt. Se toteutettiin eh, Euroopan rakennerahastovaroilla. Eh, tähän astihan liikenne saarella oli ennen kaikkea yksityisliikennettä, auto liikennettä. Nyt on kuitenkin saatu aikaan äh, pääkaupunkiseudulle ja myös pääkaupungin ja muiden alueiden välille äh, julkisen liikenteen verkosto, joka voi olla hyvinkin hyödyllinen koko maalle. Paikalliset taksiyrittäjät äh, ovat hanketta jonkin verran vastustaneet, koska pelkäsivät menettävänsä oman kannattavuutensa. Takseillahan katettiin tuo julkisen liikenteen tarve hyvin pitkälti tähän asti. Tärkeintä on kuitenkin se, että ihmiset pääsevät liikkumaan. Pääkaupunkiseutuhan on kasvussa ja muut alueet ehkä kärsivät jossain määrin väestön vähenemisestä ja tämä, nämä bussireitit, eh, eh, bussilinjat eh, nyt kyllä hyödyttävät erityisesti pääkaupunkiseutua. Tässä ehkä kaikessa lyhykäisyydessä on nyt se, mitä on kerrottavaa tuolta valtuuskuntamatkaltamme. Ja no ajatellaan Martinikin erityistilannetta, niin Regi News-lehdessäkin olemme tästä jo raportoineet Kaistille ja Krukovskajalle sihteeristöstä olen erittäin kiitollinen. He ovat ennen kokousta valmistelleet yhteenvetoasiakirjan englanniksi ja ranskaksi tuosta meidän valtuuskuntamatkastamme. Siinä kerrotaan matkamme sisällöstä ja tietenkin myös ryhmämme kokoonpanosta. Ja niin kuin ylipäätään sihteeristömme, sihteeristömme ansaitsee kiitokset erinomaisesta ohjelmasta, joka oli sisällöllisesti erinomaisella tavalla valmisteltu. Ja nyt näettekin, että yhdeksän jäsentä valiokunnastamme matkusti Martinikille. Tämä kyllä osoittaa, että paitsi että Martinikista ollaan kiinnostuneita, ylipäätään näistä äärimmäisistä reuna-alueista. Ne ovat valiokuntamme sydäntä lähellä ja olemme havainneet, että valiokuntamme työ on tässä hyvin merkittävää. Martinikin kaltaiset syrjäiset alueet ovat hyvin riippuvaisia Euroopan tuesta säilyttääkseen kilpailukykynsä sekä kansalaistensa elinmahdollisuudet ja työskentelymahdollisuudet. Tämähän näkyy siinäkin, että saaren tiedotusvälineet, niin TV kuin lehdistökin seurasivat vierailuamme erittäin tiiviisti. Yksi asia muuten, joka mielestäni oli hyvin vaikuttava, Martinikillahan on Ranskan puolustusvoimien yksikkö sijoitettuna. Ja heillä on tällainen nuorison tukiohjelma, nimittäin nuoret, joilla joko ei ole koulun päättötodistusta tai jotka eivät ole koulutusta saaneet ja joiden tilanne on ollut tähän asti hyvin vaikea, niin näille nuorille Ranskan armeijalla on tosiaan Äh, hanke, jossa heitä pyritään tukemaan ammatin hankkimisessa ja Tytötkin pääsevät mukaan esimerkiksi hoitoalan äh, ammatteja opiskelemaan. Ja tässä mukana on sitten myös sosiaalipedagogista seurantaa äh, Ranskan armeijan yksikön päällystö ja alipäällystö todella tukevat näitä nuoria myös Euroopan sosiaalirahaston tuella. Mielestäni tämä on aivan erinomainen hanke, joka antaa myös sotilaille ja päällystölle aivan äärimmäisen tärkeitä tehtäviä tuolla saarella. Edustaja Rodriguez Madeiralta, eli myös syrjäiseltä reuna-alueelta oli paikalla tai mukana matkalla ja hän tietenkin oman kokemuksensa pohjalta äh, Martinikin äh, kollegoille antoi äh, tiettyjä neuvoja. Ja näin ollen tämä oli hyvin arvokas matka, silmiä avaava tietenkin valiokuntamme jäsenille, mutta voimme myös puhua muille kollegoille koko parlamentissa. Ja tietenkin esittää vetoomuksen siitä, että syrjäisillä alueilla on omat ongelmansa, mutta ne ovat muualla maailmassa myös tällaisia Euroopan unionin ikään kuin lähettiläitä, edustavat Euroopan unionia kaikkialla maailmassa. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Thank you very much for the... Kiitos oikein paljon. Kiitos tästä yksityiskohtaisesta alustuksesta. Tiedämme asiasta nyt hyvin paljon ja meillä on sihteeristön valmistama raportti myös. Kiitos kaikille valtuuskuntaan osallistuneille. Ja nyt jatkamme esi- esityslistalla eteenpäin. Seuraava kohta esityslistalla on lausuntoluonnos jonka valmistelija on edustaja Sulon. PK-yritysten rahoituksen saatavuus ja PK-yritysten rahoituksen monimuotoisuuden lisääminen pääomamarkkinaunionissa. Talous- ja raha-asioiden valiokunta laatii valiokunta-aloitteisen mietinnön – joka seuraa parlamentin päätöslauselmaa 5. helmikuuta 2013, jonka aiheena oli pk-yritysten rahoitusmahdollisuuksien parantaminen ja Regiltä on nyt lausunto. Edustaja Jolot on valmistelija. Tänään hän voi esitellä tämän lausuntoluonnoksen. Jotta noudatamme vastuuvaliokunnan aikataulua, valiokunnassamme on äänestettävä toukokuun 24. päivä. Ehdottaisin, että tarkistusten jättämisen määräaika olisi 21.4. kello 17 mennessä. Muistutan tästä vielä myöhemmin valmistelija, teillä on puheenvuoro. Très bien, merci madame euh, la présidente. Kiitos puheenjohtaja, hyvät kollegat. Hieman kontekstia ensin tälle mietinnölle. Niin kuin totesitte, Kyseessä ovat PK-yritysten rahoitustilanne. Kysymyksenä tämä on hyvin tärkeä. Me olemme jo tässä valiokunnassa korostaneet sitä, että PK-yritykset muodostavat merkittävän Euroopan talouden selkärangan. Ja niillä on myös mahdollisuuksia, huomattavia mahdollisuuksia luoda työpaikkoja. Hieman numerotietoja PK-yritykset tällä hetkellä. Niitä on 20 miljoonaa Euroopassa ja lähestulkoon 90 miljoonaa työpaikkaa, eli 70 prosenttia yksityisen sektorin on kyseessä. Kriisin aikana, tässä viime vuosien aikana, pk-yritysten rahoituksen saanti on muotoutunut yhä rajatummaksi ja hankalammaksi verrattuna suurin yrityksiin. Tähän on johtanut pk-yritysten riippuvaisuus pankkilainoista – Talous- ja rahasianvaliokunnan kollegat ovat käsitelleet pk-yritysten pankkilainakysymyksiä ja pohtineet myös muita rahoituslähteitä, aivan erityisesti pääomamarkkinaunioni-hankkeen yhteydessä. Esittelijä Kras katsoo, että on tarpeen moninaistaa rahoituslähteitä pk-yritysten osalta, ja voin kyllä yhtyä hänen näkemyksensä siitä, että Reaalitalouden rahoitusta täytyy parantaa ja näin ollen PK-yritysten rahoitusta pääomamarkkinaunionin kautta tulee tehostaa. Tässä ei pyritä korvaamaan pankkeja. Pankithan usein tuntevat paikallisen ja alueellisen tilanteen hyvin ja tämä tieto on kovasti tarpeellista. Nyt kun ajatellaan varsinaista valiokuntamme lausuntoa, niin tässä lausunto luonnoksessa halusin keskittyä alueelliseen ulottuvuuteen ja halusin myös keskittyä PK-yritysten eurooppalaiseen rahoitukseen. Kaikin keinoin sitä tulee tehdä houkuttelevammaksi. Lausunnot ovat hyvin lyhyitä ja näin voimme esittää vain tiettyjä keskeisiä ajatuksia omassa lausunnossamme. Tiiviyden takia päätin tässä lausuntoluonnoksessa keskittyä tiettyihin yksinkertaisiin ajatuksiin. Ensinnäkin lähdemme siitä toteamuksesta liikkeelle, että PK-yritykset toimivat ylisäännellyssä ympäristössä. Meidän valiokuntamme tulee korostaa tarvetta varmistaa sellainen oikeudellinen puitteisto, joka on selkeä ja yksinkertainen, joka vähentää yritysten taakkaa Euroopan tasolla komission ja jäsenvaltioiden ja myös parlamentin on pyrittävä takaamaan koordinaatio ja synergia eri ohjelmien ja välineiden välillä silloin, kun kyse on pk-yrityksistä. No sitten kun ajattelemme Euroopan unionin aluekehitysrahastoja ja pk-yritysten rahoitusta, niin meidän valiokuntamme on tehtävä kaikkensa, jotta yksinkertaistaminen etenee ja myös konkretisoituu. Kohesiopolitiikan edunsaajat, tästähän me olemme jo keskustelleet useaan otteeseen, kärsivät epävakaudesta, monimutkaisuudesta, hallinnollisesta taakasta, maksuviiveistä, valvonnan raskaudesta, mitä mahdollisesti järjestelmässä on. Ja aivan erityisesti pk-yritykset kärsivät kaikesta tästä melkein enemmän koska ne toimivat hyvin kilpailualttiissa ympäristössä, kilpailullisessa ympäristössä ja niillä ei välttämättä ole suuria osastoja hoitamassa näitä asioita. Nämä pienet yritykset eivät useinkaan omaa riittävän päteviä yksiköitä ja osastoja hoitamassa näitä asioita ja kustannukset verrattuna mahdolliseen hyötyyn tai kyseessä olevan asian suuruuteen ovat usein kohtuuttomat. Näin ollen pk-yritykset mieluummin kääntyvät oman pankkinsa puoleen, kun tarvitsevat rahoitusta. PK-yritykset joutuvat myös maksamaan kustannuksia, jotka aiheutuvat toisaalta aluepolitiikasta ja toisaalta kilpailusta. Sen takia omassa lausunnossani halusin että komissio selkeyttäisi hieman sitä, mitä toteutetaan toisaalta kohesiopolitiikassa ja minkälaisia sääntöjä noudatetaan esimerkiksi valtion tukien osalta. Ja viimeiseksi katson, että ei pidä koskaan unohtaa, että useat muuttujat määrittelevät PK-yritysten toimintaa. Viime kädessä nämä PK-yritykset joutua toimimaan näiden muuttujien puitteissa. Me voimme tarjota tässä kohden lisäarvoa, sillä kohesiopolitiikassa on otettava huomioon nämä erityispiirteet, jotta voimme tarjota sellaisia ratkaisuja, jotka ovat räätälöityjä pk-yrityksille. Täytyy huomioida luonnollisesti yritysten koko. On otettava huomioon erityistarpro yrityksillä voi olla. Tämä ei tietenkään ole ainoa muuttuja alue, jolla nämä pk-yritykset toimivat, usein vaikuttavat yrityksiin huomattavalla tavalla. Esimerkiksi Martinik, joka tässä mainittiin, olosuhteet eivät ole samanlaiset kuin vaikkapa Pariisissa. Koon alueen lisäksi täytyy muistaa myös toiminta-ala ja liiketoimintamalli, tai näiden yritysten juridinen status. Näiden muuttujien joukossa – Täytyy muistaa myös yrityksen elinkaaren vaihe. Meidän on korostettava tätä seikkaa, sillä aluepolitiikassa täytyy voida tarjota sellaisia ratkaisuja, jotka ovat asianmukaisia, relevantteja pk-yrityksille. Esimerkiksi jos ne ovat startup-vaiheessa aloittelevia yrityksiä, ja sitten kun yritykset etenevät pidemmälle, ne tarvitsevat rahoitusta, niin niiden on voitava myös laajentua. Aivan konkreettisesti Tietyissä tapauksissa rahoitusvälineet ovat tärkeitä valintoja. Täytyy muistaa myös perinteisemmät tuet ja avustukset. Ne voivat olla joskus asianmukaisia ja nekin määrittelevät näitä tilanteita. Tässä tämän lausuntoluonnoksen keskeiset ajatukset. Niin kuin totesin, valitettavasti meillä ei ole näin lyhyessä lausunnossa enempää tilaa. Emme voi kaikki ajatuksiamme siinä kehitellä. Sen takia en sulle pois sitä mahdollista, ettenkö itsekin voisi tehdä tarkistuksia omaan lausuntoon. Ja mielelläni kuuntelen kollegoiden kommentteja, jotka voivat rikastaa tekstiä niin, että sitten tarkistusvaiheessa vielä täydennämme tekstiä. Kiitos puheenjohtaja. Thank you. Thank you very much. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt voimme keskustella. Ensimmäisenä varjoesittelijät. Edustaja Pikula on ensimmäinen puhuja. Olkaa hyvä. Hvala, gospođo predsjednice. Zahvaljujem i gospodinu Žulovu na dobro koncipiranom mišljenju. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin kiittää valmistelijaa. Tämä teksti on hyvässä tasapainossa. Aiheena siis PK-yritysten rahoituksen saatavuus ja rahoituksen monimuotoisuus. Olen samaa mieltä siitä, että PK-yrityksissä luodaan työpaikkoja kasvua Euroopan unionissa. Ja tuen tätä ajatusta, että kohesiopolitiikka on niin tärkeää myös kriisien aikana ja budjettileikkausten aikana. Mikroyritykset ja pienet yritykset vastaavat 90 prosenttisesti yrityksistä – ja kaksi kolmesta yksityisen sektorin työpaikasta ovat pekoyrityksissä, Samoin kuin puolet yrittäjyyden luomasta lisäarvosta Euroopan unionissa. 90 pk-yrityksestä ovat itse asiassa tällaisia mikroyrityksiä, joissa on alle 10 työntekijää. Olen samaa mieltä siitä arviosta, että todella pääomaa on löydettävä enemmän näille yrityksille, jotta ne voisivat toteuttaa oman potentiaalinsa. Rahoituksen löytyminen on toiseksi suurin ongelma, jonka pk-yritykset kohtaavat. Pääoman saatavuus ja luoton saatavuus, eli lainojen saatavuus, ovat suurimpia ongelmia, joita yritykset kohtaavat, jotka ovat euroalueen ulkopuolella. Valiokuntamme on painotettava sitä, miten tärkeää on huolehtia rahoituksen löytymisestä, erityisesti saarialueilla ja vuorialueilla, vuoristoalueilla. Rahoituksen lisäksi yritykset kärsivät liiallisesta hallinnollisesta taakasta. Toinen ongelma on se, että melko harvat näistä yrityksistä – hoitavat kauppaa myös rajojen yli, EUn sisärajojen yli. Eroavaisuuksia on siis pk-yritysten kesken paljon ja monia ongelmia, jotka estävät täyden potentiaalin toteutumisen. Siksi meidän on huolehdittava siitä, että meidän toimemme ovat sopivia ja parantavat EUn houkuttelevuutta, koska mehän haluamme enemmän pk-yrittäjiä. Kiittäisin valmistelijaa hyvin laaditusta tekstistä ja mielelläni teen yhteistyötä. Kiitos oikein paljon. En näe ECRn enkä Alden varjoesittelijä. Ai, olkaa hyvä. Very much. Just very briefly. Kiitos ihan lyhyesti. Varjoesittelijämme pahoittelee, ei päässyt paikalle. Kaksi asiaa, jotka tässä eh, erityisesti nousevat esiin eh, sellaisina, joita pidämme hyvänä, on CRn suosikkiaihe, eli byrokratian purkaminen. Ja tämän lisäksi se, että tämänkaltaisen toiminnan ei tulisi ottaa pankkien tehtäviä kuitenkaan hoitakseen. Mielestäni tämä on oikein järkevää. Roolin tulisi olla täydentävä eikä, eikä niinkään liiallisen päällekkäinen. Ja tässä oikeastaan ne huomiot ja osallistuin mielellään tähän työhön. Kiitos edustaja Femiettenborg. Kiitos varjoesittelijän puolesta, Nikolain puolesta. Valitettavasti hän ei voi tänään olla paikalla. Hän haluaisi kuitenkin nostaa esille muutamia seikkoja. Ensinnäkin tällä hetkellä pk-yritykset ovat hallintotaakan edessä lannistuneita silloin, kun ne hakevat EU-rahoitusta tuekseen. Sen takia on selkeä tarve saattaa rahoitusta avoimemmin ja yksinkertaisemmin pk-yritysten käyttöön. Nikolai pitää korkean tason yksinkertaistamisryhmän nimittämistä hyvänä asiana. Ja hän odottaa suosituksia siitä, miten rahoitusta voidaan yksinkertaistaa pk-yrityksille. Toiseksi Euroopan yritysverkosto on hyvin tärkeä tiedon lähde pk-yrityksille, mikroyrityksille siitä, miten EU-rahoitusta voi saada, miten voi saada myös riskirahoitusta ja lainoja. Tämän tiedon tulisi olla myös muiden käytössä. Ja näin ollen edustaja Nikolai kehottaa myös jäsenvaltioita kehittelemään yhden palvelupisteen järjestelmiä jo olemassa olevan mallin mukaan. On tarpeen vahvistaa vaihtoehtoisia rahoituksen saantikanavia, jotka olisivat yksinkertaisempia ja halvempia. Pääomamarkkinaunioni on tärkeä viesti jolla voidaan yksinkertaistaa pk-yritysten rahoitusta ja tehdä tasa-arvoiseksi rahoituksen saanti kaikissa jäsenvaltioissa. PK-yritysten tarpeet ovat moninaiset. Ei ole mitään yhtä ja ainoata parasta käytäntöä siitä, miten rahoitusta voi hakea. Sen takia Nikola näkeekin valtavaa potentiaalia innovatiivisessa teknologiassa, esimerkiksi fintechissä, joka on hyvin lupaava. Se tarjoaa tehokkaampaa kumppanuusmahdollisuutta PK-yrityksille. Hän aikoo tehdä tästä aiheesta tarkistuksen. Ja viimeiseksi edustaja Nikolai pitää tervetulleena raha- ja talousasianvaliokunnan esittelijän kehotusta äh, lisätä osaamista rahoituksen haun osalta PK-yrityksissä ja korostaa myös niitä etuja, joita yrittäjyydessä voi olla, jotta tätäkin kautta voimme vahvistaa PK-yritysten muodostumaa taloutta Euroopassa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Varjosittelen nimissä, niinkö? Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja Vihreän ryhmän varjoesittelijä ei päässyt paikalla, mutta halusin sanoa, että olemme tyytyväisiä siihen, että pk-yrityksistä keskustellaan, koska pk-yritysten potentiaalin pitäisi kiinnittää enemmän huomiota EUn tasolla, mutta myös alueellisesti. Kiitos valmistelijalle hyvin tehdystä työstä. Olemme todella samaa mieltä siitä, että koordinointi ja synergia välineiden ja ohjelmien välillä on taattava. Me pitäisimme erityisen tärkeänä sitä, että nähdään mikä merkitys pk-yrityksillä on Euroopan taloudessa. Pk-yritysten kautta saadaan kestävää kasvua ja siksi haluaisimme todeta, että Kiertotalouden periaatteiden sisällyttäminen auttaa meitä pääsemään tähän tavoitteeseen. Samalla näin saadaan lisävauhtia vihreiden työpaikkojen luomiseen. Paljon mahdollisuuksia ja tilaa on innovoinnille, jonka kautta voi syntyä kestäviä työpaikkoja. Vihreät julkiset hankinnat on varmasti yksi parhaista välineistä, joiden kautta voidaan ohjata yrityksiä kestävän oikeanlaisen toiminnan suuntaan. Aluepaikallisten markkinoiden kestävyys on pidettävä mielessä. Lisäksi rakenneinvestointirahastojen työ on tulevaisuudessakin tärkeää. Henkilökohtaisesti haluaisin myös muistuttaa vielä kerran sukupuolten välisestä kuilusta, joka on nähty esimerkiksi PK-yritysaloitteessa. Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että tuetaan naisten asemaa pk-yrityksissä. Tämä on asia, jota meidän on painotettava jatkuvasti, kunnes nähdään konkreettisia tuloksia. Kiitos hyvin sujuneesta yhteistyöstä. Kiitos oikein paljon. Edustaja Ramatto on seuraava varjoesittelijä. Il parere del collega Kiitos puheenjohtaja kollega Jolon työ on mielestäni hyvin, hyvin tärkeä valmistelijana. Hänen lausuntoluonnoksensa on tärkeä meidän valiokunnallemme. Itse olen valmistelija PK-yritysten kilpailukykykysymyksessä. Täällä todettiin, että PK-yritykset kärsivät monimutkaisessa sääntelyympäristössä – ja liiallisen byrokratian alla. Minäkin pyytäisin komissiota muuttamaan tilannetta, siis yksinkertaistamaan sääntöjä muun muassa rakennerahastojen puitteissa tässä. Kyse olisi muun muassa siitä, että eri välineet olisivat toisen toisiaan täydentäviä. Me viiden tähden liikkeessä katsomme, että yksinkertaistaminen on välttämätöntä. ja sitten varjopankkitoimintaa, ylipäätään nämä pääomarahoituksen saaminen PK-yrityksille myös hyvin tärkeä asia ja komission tulisi, tulisi korostan huolehtia siitä, että Euroopan pääomamarkkinoita harmonisoidaan niin, että tämä hyödyttäisi kansalaisia ja yrityksiä siis, että niiden olisi helpompi saada rahoitusta kulloinkin siinä valtiossa, jossa toimivat. Tämä olisi pitkällä ja keskipitkällä aikavälillä erittäin suureksi hyödyksi yrityksille ja ylipäätään sitten kansalaisille. Komission tulisi myös painottaa uusien mahdollisuuksien luomista, eli tehdä tällainen kartoitus niin, että eri lainamahdollisuudet yhdistettäisiin. Ajatellaan vaikkapa obligaatioita tai muita mahdollisuuksia. Tämä on kuitenkin vaikeaa, kun ajatellaan erilaisia lainoja ja tietenkin sitten takaisin maksua. Eli kun ajatellaan rahoituskriisin ydintä ja syytä, niin pankit voivat tarjota erilaisia lainoja, mutta niiden täytyy aina muistaa sitten oma luokituksensa. Ja todella yksinkertaistaminen ja läpinäkyvyys ovat asioita, joita komission täytyy nyt ajaa, koska nämä eri rahoitusmahdollisuudet sekä esimerkiksi investointipankkien takuvaatimukset johtavat siihen, että arvopaperistaminen Euroopassa äm, tulee yhä enemmän pankkien tehtäväksi äh, verrattuna äh, perinteiseen pankkitoimintaan. Täytyy olla niin, että on myös tai säilytetään myös perinteinen pankkitoiminta pääasiallisena rahoituslähteenä PK-yrityksille. Tätä täytyy kyllä ajaa. Kollega tässä totesi, että pankkien integroiminen on tärkeää rahoitus, reaalitalouden rahoituksen toteuttamiseksi ja niin, että Euroopan rahoituslähteet tulisivat äh, PK-yrityksille yhä kiinnostavammaksi, mutta kuitenkin äh, pankit eivät kanna tässä riskejä, mutta eiväthän nämä riskit silti mihinkään katoa. Ja tämä johtaa sitten siihen, että eläkerahastot tulevaisuudessa joutuvat kriisiin ja mahdollisesti äh, tässä sitten tavalliset säästäjät joutuvat maksumiehiksi. Korkean työttömyyden aikoina koko Euroopan alueella on toteutettava yksityisen pankkialan uudistus niin, että perinteinen pankkitoiminta ja investointipankit voivat jatkaa toimintaansa. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt jatkamme puhujista. Edustaja Nilsson, olkaa hyvä. Tack så mycket. Kiitos paljon puheenjohtaja. Nämä kysymykset, jotka liittyvät luottoon tai rahoitukseen ja pk-yritysten asemaan, tuli varmasti esiin monet kerrat. Voimme pohtia sitä, miten EU-rakennerahastot voivat olla auttamassa pk-yritysten toimintaa. Pankit ovat toki tärkeitä, siitä olen samaa mieltä, mutta samalla joissain maissa omassa maassanikin on syntynyt sellainen tilanne, että pankkien yhteenliittymiä tapahtuu. Pääkonttori on pääkaupungissa, ehkä konttoreita joissain kaupungeissa, mutta etenkin pohjoisemman Ruotsin maaseudulla ei ole pankkikonttoreita eikä pankkeja, jotka tuntevat paikalliset olot, ja tämä vaikeuttaa lainansaantia, jos yritykset haluavat vaikka investoida. Tämä johtaa siihen, että nyt keskustellaan paljon siitä, että pyritään luomaan toisenlaisia malleja – luoda tällaisia luottounioneita. Tavallaan täyttää sitä aukkoa, joka pankkien jälkeen on jäänyt. Tämä on varmasti kysymys, johon palaamme. Minulla on toinenkin ajatus. Ja se on järjestäytyminen. Joissain maissa jois, kaikkia yrityksiä tai yrittäjiä kohdellaan samalla tavalla – Eli että voidaan vaikka osakkeita omistaa, omistaa osan yrityksestä ja tätä kautta tukea rahoitusta. Tämä on melko tavallinen tapa, mutta 10 prosenttia Euroopan PK-yrityksistä on muita kuin osakeyhtiöitä, joissa ei voida myydä osakkeita eteenpäin. Ja haluaisin, että painotamme sitä, että – se tukijärjestelmä, jota EU on tukemassa, on tehtävä sellaiseksi, että kaikki yritykset yritysmuodosta riippumatta voivat saada tätä tukea. Tämän tyyppisen tarkistuksen minä aion jättää. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Bresso. Grazie, Presidente. Ehm, Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin tietää, nyt kun perehdyitte siihen potentiaaliin, joka pk yrityksessä on, hyötyä Junckerin suunnitelmasta? Miten ne voisivat saada rahoitusta nimenomaan Junckerin rahastosta? Siellähän tärkeällä siellä ovat pk-yritykset. Oletteko saanut uutisia siitä, mitä tässä nyt on tapahtumassa? Voi olla, että tämä voisi olla jonkinlainen alku Euroopan unionin pääomamarkkinaunionin toiminnalle, niin että tutkittaisiin tällä lailla uusia välineitä ja niiden käyttöä. Haluaisin tietää, vaikkakaan nyt tilarajoitteiden takia tätä kysymystä ei voida käsitellä, oletteko kuitenkin tähän perehtynyt ja oletteko saanut kuulla uutisia tältä osin? Kiitos. Edustaja Novakov on puhuja. Thank you very much, sir. Kiitos puheenjohtaja. Aivan ensin haluaisin onnitella edustaja Julota hänen ponnisteluistaan. Tämä on erittäin tasapainoinen lausuntoluonnos. Olen hänen linjoillaan ja menisin ehkä vieläkin pidemmälle, mitä tulee byrokratian purkamiseen sekä yksinkertaistamiseen EU-rahastojen toiminnassa. Minä olen lukenut, että 70 prosenttia pk-yritysten edustajista pitää EU- Äh, byrokratiaa liiallisena. Siis 70 yrittäjästä on tätä mieltä. Ja mm, täällä monet ovat viitanneet pk-yritysten rahoituksen saatavuuden äh, vaikeuksiin. Ähm, meillähän on Kosme, Junckerin suunnitelmohjelmat kansallisella ja alueellisella tasolla, mutta useimmilla yrityksillä ei ole mahdollisuuksia hakea ja hallinnoida ja sitten vielä tilittää, eli osallistua näihin EU-hankkeisiin. Tämän lisäksi mm, tunnen joitain esimerkkejä useastakin jäsenvaltiosta Euroopan unionista siitä, että operatiivisissa ohjelmissa, jotka koskevat aloittelevia mm, yrityksiä on erityisiä välineitä käytettävissä, siis niin hallinnollisia kuin rahoituksellisiakin. Eli jos startup-yrityksellä on hallinnollista ja rahoituskapasiteettia, niin eihän se enää ole silloin aloitteleva yritys. Ja kun ajatellaan taloutta, auttaa pk-yrityksiä vaikkapa ja aloittelevia yrityksiä, niin kyllä meidän täytyisi ehdottomasti nopeuttaa tätä byrokratian purkamista. Ei meillä ole varaa jatkaa tällä linjalla enää, koska virallisestihan EU-hankkeiden hallinnointi yleensä vie kahdeksisen prosenttia. Ajatelkaa nyt, voitteko kuvitella, minä itse asiassa luulen, että se on enemmänkin kuin kahdeksan prosenttia, kun lasketaan Äh, konsultointikulut vaikkapa, kun lasketaan nämä äh, eri palvelut ja neuvonta muun muassa, niin luulen, että se on enemmänkin tai yli 10 prosenttiakin. Ajatelkaa nyt että vaikkapa, vaikkapa jotakin äh, vedenjakelujärjestelmää, jossa litra kymmenestä litrasta menisi aina hukkaan onhan se nyt äärimmäisen tehotonta ja uskoisin, että korkean tason työryhmä voisi tarjota meille muitakin äh, mahdollisuuksia jo ennen tuota sovittua määräaikaa. Kiitos. Kiitos edustaja Hegman. Teillä on puheenvuoro. Kiitos paljon puheenjohtaja. Olisin edustaja Novakovin kanssa samaa mieltä ja haluaisin myös onnitella valmistelijaa. Tämä on oikein hyvä lähtökohta sille, että lähdetään keskustelemaan tästä aiheesta. Ja voimme huolehtia pk-yritysten rahoituksesta. Haluaisin kuitenkin kiinnittää huomiota pariin seikkaan. Ensinnäkin pitäisi selkeämmin määritellä ne alat, joilla pankkijärjestelmä – ei oikeastaan pysty mitään kunnollista tarjoamaan pk-yrityksille, koska näillä saroilla ehkä voitaisiin tarjota jonkinlaisia vaihtoehtoja erilaisten välineiden kautta, lainat, takuut ja niin edelleen. Tämähän toimii oikein hyvin eri alueilla Euroopassa koska kun pankit näkevät, että on julkisella sektorilla jonkinlaista kilpailua rakennerastojen käytön kautta, niin silloin pankitkin vähän alentavat tuotto-odotuksiaan lainojen osalta. PK-yritykset yleisesti ottaen tarvitsevat rahaa edullisesti ja nopeasti kehittyäkseen. Siksi minusta tuntuu, että meidän tulisi painottaa myös yksinkertaistamisen merkitystä. Menettelyitä on saatettava yksinkertaisemmaksi. Esimerkiksi niin, että saadaan nopeammin vastaukset, kun annotaan EUn varoja hakemusten käsittelyaikoja on pystyttävä leikkaamaan, koska hyvin usein yrittäjät luovuttavat, koska heillä ei ole tarvittavaa aikaa odotella rahoituksen saamista. Joskushan yritykset joutuvat toimimaan todella nopeasti. Ja jos rahoitusta joutuu odottelemaan ihan loputtomiin, niin eihän tuossa ole nyt mitään järkeä. Yksinkertaistaminen on tärkeää, eli esimerkiksi jos varoja on horisontti 2020 ja kosmesta ja katsotaan, yritykset saavat näistä ohjelmista rahoitusta, niin voimme todeta, että ainoastaan pieni osuus niin pienistä yrityksistä käyttää näitä varoja, koska hakemusmenettely on aivan liian monimutkainen. Kiitos, kiitos oikein paljon. Edustaja Fanny teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja. Muutama täydennys, ehkä kolme seikkaa. Tämä kappale viisi, siinä puhutaan nämä erilaisista tarpeista ja niin edelleen niin kun ajatellaan vaikkapa näitä alueita, niin voitaisiinko kysyä, että onko meillä tällaisia täytäntöönpano kertomuksia tai tietoja siitä, miten tällaisia rahoitusvälineitä on käytetty Euroopan eri alueilla. Mm, Ekon valiokunta puhuu tosiaan siis pääomamarkkinaunionista ja PK-yritysten rahoituksen saannista sen puitteissa, eli äärimmäisen laaja, kattava puite, mutta kun puhutaan sitten näistä eroavaisuuksista, ajatellaan vaikkapa talous- ja rahoituskriisin mukanaan tuomista ongelmista, niin eri jäsenvaltioiden tilanne on hyvin erilainen aivan varmasti. Ja minä haluaisin kyllä lisätietoa siitä, miten Euroopan eri alueilla tai vaikkapa jäsenvaltioittain tai vaikkapa ylimenokauden alueilla tai vaikkapa konvergenssialueilla tätä rahoitusta on käytetty, tätä EU-rahoitusta, joten olisi mielenkiintoista kuulla näistä eroista. Ja kohdassa tai kappaleessa viisihan tähän mm, epäsuorasti viitataan. Ja näin aivan varmaan voidaan nähdä, että eri välineitä että käytetään aivan eri tavoin eri alueilla. Edelleen ehkäpä ollaan liian yleisellä, yleisellä tasolla. Tässä tarvitaan mielestäni hiukan vielä eriyttämistä. Sitten toinen seikka täällä kohdassa neljä. Puhutaan valtion tuesta. Ja Horisontti 2020 kauttahan tätä vastaavaa tukea voidaan kaikille yrityksille antaa täysin samoin ehdoin Täällä puhutaan siitä, miten tätä voitaisiin vielä selventää myös eri rahastojen sääntöjä ja valtiontukisääntöjen suhdetta toisiinsa. Ja sitten viimeinen seikka, niin kun täällä aina puhutaan PK-yrityksistä. Mikä on PK-yritys? Puhutaan ää, toimintansa käynnistävistä yrityksistä, kasvavista yrityksistä. Useinhan kyse on alle 10 hengen yrityksistä. Ja eiväthän lasketaanko näitä sitten pk-yrityksiksi, vaan ne ovat sitten mikroyrityksiä, joten myös mikroyritykset ovat merkittäviä. Ajatellaan vaikkapa henkilöstön kasvattaminen neljästä kahdeksaan voi olla äärimmäisen tärkeä yrityksen kasvamiselle, joten tämä alaraja mielestäni on ehkä vielä ongelmallinen. Haluaisin tähän määritelmään muutosta, joten tulen varmaankin tekemään tarkistuksia, jotka ovat näillä linjoilla selvittääkseni kantani. Kiitos. Thank you, thank you very much. Kiitos oikein paljon. Edustaja Polchak, viimeiset kysymykset ja ehdotukset. Pouze navážu na to, co říkal pan kollega eh, Novakov a navázal na něj částečně. Viittaisin siihen, mitä edustaja Novakov sanoi ja kollega Hetman myös. Tämä liittyy byrokratian purkamiseen, hallinnollisen takan purkamiseen. Minusta olisi tärkeää, että saadaan hyvät, vakaat sääntelypuitteet aikaiseksi. Myös mainitaan siellä tekstissä. On tärkeää, että PK-yrityksillä on tällaiset vakaat toimintapuitteet. Yksinkertaisesti, helposti ja vakaasti olisi voitava toimia ja suunnitella. Tällaiset vakaat olot ovat PK-yrityksille – tärkeät. Ja juuri mainittu yksinkertaistaminen. Tässä varmasti pk-yritysten asemaa auttaa. että voisivat tavata korkean tason työryhmän jäseniä. Sekin voitaisiin mainita tekstissä, vaikka sen pitää olla aika lyhyt. Ja sitten valmistelija, sinulla haluaisitteko käyttää vastauspuheenvuoron? Si, madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja. Aivan muutama sana. Puhun aivan lyhyesti. Ensin haluan kiittää varjoesittelijöitä, jotka käyttävät puheenvuoron, ja myös muita kollegoita kommenteista, ehdotuksista, jotka osoittavat siitä, missä määrin tämä aihe kiinnostaa meitä kaikkia ja tämä, tällä valiokuntaa myös. Me näemme rahoituksen saannin PK-yritysten osalta keskeisenä haasteena. En käy kaikkia kommentteja kattavasti lävitse, mutta olen kyllä kirjannut kysymyksen ylös siitä, kuinka tärkeänä kaikki jäsenet pitävät pk-yrityksen pääomansaantia. Täytyy muistaa myös, miten erilaisia nämä yritykset ovat Euroopan unionin alueella. Sitten määritelmäkysymys. Meillä ei ole eurooppalaista määritelmää siitä, mikä PK, mitä PK-yrityksellä oikein tarkoitetaan. Ne vaihtelevat alueelta toiseen. Van Nisteroi ja muutkin tätä korostivat. Sitten tärkeä kysymys yksinkertaistamiseen liittyen. Kyse on pk-yritysten rahoituksen saannista, mutta ei pelkästään siitä. Ja kolmanneksi täydentävyys, toisaalta pääoman saannin ja toisaalta pankkirahoituksen saannin välillä. Nykymaailmassa me ymmärrämme, että PK-yritykset tarvitsevat nimenomaan tätä moninaisuutta. Tarvitaan myös avoimuutta niin, että rahoituslähteet voivat täydentää toinen toisiaan. Täytyy muistaa myös tuoteturvallisuus ja pääomatuotteiden turvallisuus niin, että PK-yritykset voivat saada pääsyn pääomamarkkinoille, mutta tuotteiden on oltava myös turvallisia. No sitten Junckerin suunnitelman osalta, tässähän puhuvaa Ranskan suunnitelmasta. Siellä on parisen kymmentä hanketta, jotka on allekirjoitettu PK-yritysryppäiden kanssa ja 30 000 PK-yritystä on mukana näissä hankkeissa. Ekon valiokuntahan tässä on vastuuvaliokuntana, sillä annamme lausunnon. Olen halunnut korostaa niitä seikkoja, jotka mielestäni ovat tämän valiokunnan alan kuuluvia painopisteitä. Kiitos joka tapauksessa ehdotuksista, kommenteista. Odottelen tarkistuksianne ja ehdotuksia, jotta voin sitten ne huomioida ja voimme tätä lausuntoa korjata siihen suuntaan, johon jäsenet ovat indikoineet. Kiitos puheenjohtaja. I'm sorry, this is my mistake. I... Kiitos oikein paljon. Tein virheen, kun en antanut Euroopan komissiolle puheenvuoroa ennen kuin annoin puheenvuoron valmistelijalle. Mutta sallinette, että annan puheenvuoron komission edustajalle. Regiofisma osastolta. Kukahan käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. So, Alexis Marchand from, from DG FISMA. Uh, thank you, madam. Kiitos puheenjohtaja muutaman sana pääomamarkkinaa unionin hankkeesta. Niin kuin tiedätte, komissio on julkaissut toimintasuunnitelman pääomamarkkinaa unionin rakentamisesta viime syyskuussa. Yksi toimintasuunnitelman päätavoitteista tavoitteista on parantaa yritysten, erityisesti pk-yritysten rahoituksen saantia. Halutaan täydentää pankkirahoituskanavaa, pääoma, markkinaa rahoitusmahdollisuuksilla, jotta voidaan laajentaa rahoitusvaihtoehtojen kirjoa erityisesti startup-yrityksille ja toimintansa laajentaville yrityksille. Tämä toimintasuunnitelma sisältää koko joukon toimia tavoitteeseen pääsemiseksi. Ehkäpä kolme esimerkkiä näistä. Ensinnäkin pääoma äh, rahoituslähteiden saaminen. Äh, halutaan äh, luoda Euroopan laajuinen, pan-eurooppalaajuinen rahasto. Sitten on tietenkin myös UVECA-lainsäädäntö, joka koskee erityistä investointivälinettä liittyen riskipääoman saamiseen. Sitten se, että PK-yritykset saataisiin paremmin yhteen eri pääomalähteiden kanssa. Eli tässä tarvitaan tiedottamista. PK-yrityksiä täytyy auttaa ymmärtämään ja saamaan vaihtoehtoistakin rahoitusta. Ja mm, panen merkille ehdotuksen siitä, että meillä olisi tällainen yksi yhteyspiste, jossa tietoa saisi eri rahoituslähteistä. Ja sitten tämä esitedirektiivi, eli tarjottaisiin kevyemmät vaatimukset PK yrityksille, siis, siis suurimmille PK-yrityksistä, jotka toivovat julkista, julkisten markkinoiden äh, niille pääsyä. Kiitoksia. Kiitos oikein paljon. Niin pääosasta myös ei näköjään. Kiitos. Tämä oli nyt viimeinen puheenvuoro tässä keskustelussa. Aiheena PK-yritysten rahoituksen saatavuus. Muistuttaisin, että ehdotettu määräaika tarkistusten jättämiselle on kello 17 torstaina huhtikuun 21. päivä. Nyt voimme siirtyä esityslistalla seuraavaan kohtaan. Lausunto luonnos jonka valmistelija on Konstantse Krell monivuotisen rahoituskehyksen 2014-2020 vaalien jälkeisen tarkistamisen valmistelu parlamentin huomautukset komission ehdotusta odotettaessa. Ehdotuksissa sanotaan, että tässä säännössä, että komission pitää raportoida vuoden 2016 loppuun mennessä viimeistään monivuotisten rahoituskehysten toiminnasta. Budjettivaliokunta päätti laatia strategisen asiakirjan monivuotisen rahoituskehyksen toiminnasta vaalien jälkeen. Näin toivon, että komissio ymmärtää, mitä parlamentti uudistukseen toivoisi. Meidän valiokunnaltamme on lausunto tähän aiheeseen tänään. Valmistelijamme edustaja Kreel esittelee lausuntoluonnoksensa. Aiheena on uudelleen tarkastelu, maakohtaiset tuet, tuen ja eri rahoitusmuotojen tehokkuus ja edut ja hyödyt, jotka liittyvät siihen, että rahoituskehykset ovat seitsemänvuotiset. Tämä on tärkeä aihe. Meillä on aikaa käydä perinpohjaista keskustelua tänään, jotta sovimme vastuuvaliokunnan aikatauluun. Äänestämme 24. päivä toukokuuta. Joten ehdottaisimme, että määräaika tarkistusten jättämiselle olisi jälleen huhtikuun 21. päivä. Mutta tänään meillä on mahdollisuus käydä laajasti keskustelua. Edustaja Krell, teillä on puheenvuoro, voitte lausuntonne esitellä. Kiitos puheenjohtaja. Tämän viikon alku on oli hiukan kummallinen, kun ensimmäistä kertaa pitkin aikoihin tänä, tänään kaksi tuntia sitten laskeuduin Brysselin lentokentälle. Siellä ei kyllä toimita tai ei vaikuta samalta kuin aiemmin. Siellä oli hyvin vähän lentoja, vähän ihmisiä. Siksi on tärkeää meidän parlamentissa hoitaa työmme tehtävä selväksi yhtäältä se, että terroristi-iskut ovat paha asia, mutta toisaalta myös se, että ne eivät saa vaikuttaa meidän työhömme. Mutta ei se aina ihan niin helppoa ole kuin voisi kuvitella. No, oli miten oli. Haluaisin nyt tänään esitellä teille lausuntoluonnokseni, joka liittyy monivuotiseen rahoituskehykseen. Puheenjohtaja, te tuossa jo alustittekin. Yksi huomio vielä kun käydään keskustelua tulevasta rahoituskehyksestä, tässä keskustelussa aina nousee esiin kohesiopolitiikan keskivälin arvio. Myös lausuntoluonnoksessani on jokunen kohta, joissa voitaisiin todeta, että oikeastaan tämä kuuluisi kohesiopolitiikan väliarvio, kun Euroopan parlamentissa ja toimielimissä muutenkin on aina puhe kohesiopolitiikan budjetin puolustamisesta. Monethan ovat sitä mieltä, että kohesiopolitiikan talousarvio on niin suuri, että siitä riittäisi vähän muillekin politiikan aloille. Ja pyrin sitä tosiaan tässä nyt puolustamaan. Toinen alustava huomio. Mielelläni olisin lausuntoluonnostani varten käyttänyt kaksinkertaisen, jopa kolminkertaisen määrän rivejä. Tulen itsekin vielä tarkistuksia tekemään ja luonnollisesti rohkaisen kollegoita tekemään tarkistuksia myös. Hei yhdelle sivulle saa enempää mahtumaan kuin mitä siihen mahtuu, joten aivan varmasti tässä on parantamisen varaa ja syventämisen varaa. Niin kuin näette, äh, aloitan tämän äh, lausuntoluonnokseni tekemällä selväksi sen, että kohesio politiikka ei ole mikään itseisarvo, vaan kohesiopolitiikka, niin kuin täällä valiokunnassa aina toistamme toistamasta päästyämmekin, se on investointiohjelma alueiden tukemiseksi, missä kunnossa ne sitten ovatkaan. On alueita, jotka tarvitsevat enemmän tukea ja toisia alueita, jotka taloudellisesti voivat aika hyvinkin, mutta siitä huolimatta tarvitsevat EU tukea ovat riippuvaisia EU-tuesta tietyille hankkeille. Ja kohesiopolitiikka on edelleen ainut väline, joka todella sisältää kohesion yhteenkuuluvuuden solidaarisuuden jäsenvaltioiden välillä. Ja siksi tässä lausuntoluonnoksessa niin, puhun kovasti sen puolesta, että vaikka nyt uudella tukikaudella, mm, tietoa onkin kerätty vasta vähän, kun ollaan vasta alkuvaiheessa, niin tästä huolimatta kohesiopolitiikan rahoitusta ei haluta leikata. Lisäksi tässä lausuntoluonnoksessa mielestäni on tärkeää todeta, että että viiden rahaston yhteenliittäminen, paitsi aluerahasto, kohesiorahasto, sosiaalirahasto, myös maaseudun kehittämisrahasto ja kalatalousrahasto, todella näiden kerääminen yhden katon alle. Ja nyt minun onkin onnistunut viime kuukausina vierailla paikan päällä tutustumassa tiettyihin hankkeisiin ja olen omin silmin näin nähnyt merkittävän synergiaefektin, synergiavaikutuksen niin, että voidaan todella nähdä, että rahastot toimivat hyvin yhteen. En tiedä, onko näin kaikkialla ja aina, mutta on koko joukko hyviä myönteisiä esimerkkejä tästä. Ja mielestäni sekin on tässä hyvä mainita, koska kun aina puhutaan määrärahojen käytön tehokkuudesta, niin sehän erityisesti tuossa ohjelmakauden alussa oli jatkuvasti mielissä. Kyse on paitsi valvonnasta, myös tietenkin lähtökohtaisesti siitä politiikasta, että halutaan tuloksia, halutaan omisiin niin nähdä, että rahat käytetään järkevästi ja alueiden tilanne kohenee. Näin ollen tässäkin lausunnossa mielestäni on tärkeää tehdä jälleen kerran selväksi, että että rahastojen tuen saamista on yksinkertaistettava. Tällä välinhän komissio, komission korkean tason työryhmä on tehnyt ensimmäisiä ehdotuksia, jotka saattaisivat johtaa muutoksiin. Muistutan kuitenkin myös, että jotkut ajatuksista, joita yleisasetuksissa teimme esimerkiksi könttäsummien maksaminen muun muassa sosiaalirahastossa ovat jo johtaneet aika hyvinkin tuloksiin. Kuitenkin on tehtävä vielä paljon tehokkuuden, rahojen käytön tehokkuuden parantamiseksi. Niin kuin jo ensimmäisessäkin kertomuksessa todettiin, PK-yritysten, tai tuossa äskeisessä mietinnössä tai keskustelussa korostettiin sitä, miten tärkeässä käynnissä nyt maksetaan vanhoja laskuja ehkä, mutta eikö voi olla niin, että neljän vuoden kuluttua tilanne on ihan vastaava kuin mitä se on tänä päivänä. Lähden siitä, että juuri näin tulee olemaan, emmekä voi sitä näin alun alkujaankaan hyväksyä. Eli monimuotoisen rahoituskehyksen uudelleen tarkastelussa meidän täytyy tehdä tarkkoja laskelmia, koska muuten tämä kaatuu taas Äh, hyvin epämiellyttävällä tavalla alueiden syliin. Olen jo nyt havainnut, että komissio alueilla ei totea, että on tietty rahoitusaukko, vaan keksii sitten vielä jotakin ää, äh, muita keinoja hankkeiden loppurahoituksen toteuttamiseksi kun ajatellaan alueiden tilannetta ja miten alueet suhtautuvat Euroopan unioniin, niin ei tämä luottamus tässä nyt ainakaan parane, kun byrokratia on valtava. Kohesiopolitiikan tulee olla myönteinen eh, eurooppalaisen alueita tukeva väline ei voi olla kovinkaan suureksi hyödyksi, jos sitten eh, syntyy maksusumaa jälleen. Hankkeita ei saadakaan maksettua tai byrokratia on aivan liian raskasta. Tietenkään kohesiopolitiikassa ei voi vain olla riippuvainen tuista ja tukiaisista, vaan todella kyse on toimivista välineistä, välineistä, joita täytyisi vielä käyttää huomattavasti paremmin kuin tähän asti, kun yleisasetusta uudessa puitteistossa valmistelimme, niin halusimme kyllä huomattavasti eh, parempaa tulosta. Onko Jan Olbricht paikalla? Kyllä on. Janin kanssahan olin yhteyksissä eh, budjettivaliokunnan mietinnön ajatuksiin. Ja kyllä me tässä suhteellisesti suhteellisen pitkältikin olemme samoilla linjoilla, mutta jälleen on keskustelua äh, monivuotisen rahoituskehyksen äh, aika kaudesta, kattamasta kaudesta ja tietenkin myös monivuotisten ohjelmien ja horisontti 2020 aikakaudesta. Minä olen lähtenyt tästä seitsemän vuoden kaudesta. No, sama keskustelu kai käydään melkein joka kerta. Ymmärrän hyvin, että rahoitusnäkymät tulisi sopeuttaa parlamentin ja komission toimikauteen, mutta kohesiopolitiikan ajaminen viisivuotiskausittain on kyllä mielestäni hankalaa. Eli tämä on liian lyhyt aika. Siksi olen muotoillut tähän vielä, että katsomme, että seitsemänvuotinen kausi on toimiva. Olen kuitenkin kuullut, että budjettivaliokunta on pohtinut 5 plus 5 vuotta koskevaa mallia ja nyt valiokunnassa en tietenkään halua mitään päätöstä tehdä ennalta. Molemmat vaihtoehdot, seitsemän vuotta tai 5 plus 5, ovat mielestäni mahdollisia. Ja varjoesittelijöiden kanssa mielelläni keskustelisin tästäkin asiasta. Luulen kuitenkin, että viime kädessä keskustelu monimuotoisesta rahoituskehyksestä ei ole oikea paikka käydä keskustelua kohesiopolitiikan kaudesta 7 tai 5 plus 5 vuotta. Ja tämä mielestäni tulisi myös tehdä selväksi tässä lausuntoluonnoksessamme, eli että joustavuutta. Tässä tämä kaikessa lyhykäisyydessään. Toivon, että olette pääperiaisteista samaa mieltä kanssani ja nyt haluan mielelläni ehdotuksianne näin, näin niiden kautta voimme varmasti parantaa tätä ehdotusta ja itsekin tulen tekemään tarkistuksia. Kiitos oikein paljon. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Nyt keskustelu. Ensin varjoesittelijät. Edustaja Novaka ensin, EPP-ryhmän nimissä. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin edustaja Krediltä oikein hyvä lausunto. Kiitos yhteistyöstä ja kesuista, joita olemme jo käyneet tarkistuksista, joita minulla on mielessäni. Monivuotisen rahoituskehyksen tarkistaminen on totta kai tärkeä hetki koko ohjelmointikauden näkökulmasta. Ikävä kyllä on sanottava, että ohjelmakausi ei ole sellainen, mitä odotimme vuodelle 2014-2020, eikä edes tälle jälkimmäisellekään kaudelle. Meillä on kuitenkin tämä sääntö N plus 2 tai N plus 3 ja toivottavasti voimme auttaa alueita toteuttamaan suunnitelmansa suunnitelmien mukaisesti. Lausunnossa korostetaan, miten tärkeä synergia on, vaikkakin paljon ponnisteluja toki on, ja komission jäsen Kretsu on tehnyt työtänsä tällä saralla. Siitä huolimatta voisimme odottaa enemmänkin synergiaa näissä rahastoissa. Junckerin suunnitelman osalta alkuun todettiin, että ikään kuin vakioasetuksena tässä järjestelmässä olisi se, että käytetään esiriä Annapa tästä nyt esimerkin. Sosiaalirahasto ja globalisaation rahasto kattavat kutakuinkin samat aiheet ja jäsenvaltioiden on sitten valittava, mitä rahastoa missäkin tapauksessa käytetään. Minusta tämä luo liiallista byrokratiaa. Se on myös edunsaajien kannalta harhaanjohtavaa tai sekannuksia aiheuttavaa. Tulisi olla hyvin tarkkoina monivuotisen rahoituskehyksen tarkistuksen osalta kun otamme huomioon nyt tämän poikkeuksellisen tilanteen, joka vallitsee pakolaiskysymyksessäkin. Tämähän on arkaluontoinen aihe. Meillä on hyviä ehdotuksia siitä, että aiemman kauden jäljelle jääneitä varoja voitaisiin käyttää niiden maiden tukemiseen, jotka kärsivät eniten pakolaisaallosta, mutta loppujen lopuksi katson, että ei pitäisi käyttää kaikkea äh, kaikkia varoja tämän kriisin ratkaisemaan. Me emme tiedä, milloin tämä kriisi ratkeaa, ei varmaankaan ensi viikkoon mennessä, mutta kyllä se joskus on ohitse. Ja silloin ei olisi mukava joutua siihen tilanteeseen, että kaikki varat on käytetty pakolaiskriisin ratkaisemiseen ja jäljellä ei ole yhtään mitään esimerkiksi pk-yritysten tukemiseen, nuorten ihmisten tukemiseen, nuorten yrittäjien tukemiseen. Kiitos vielä kerran tästä lausunnosta ja mielelläni jatkotyöstän tätä prosessia tarkistuksella ja varmaankin saamme hyvän asiakirjan loppujen lopuksi aikaiseksi. Kiitos. Kiitos. Edustaja Löydän seuraava puhuja. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Kreelille. Tämä on hyvässä tasapainossa oleva ihan hyvä teksti. ECR uskoo, että MFFn maksukatot, jotka on sovittu vuosille 2014-2020, ovat sellaisia, että on kunnioitettava niitä. Emmekä halua budjetin kattojen korotuksia, vaan toivomme, että nykyvaroja käytetään tehokkaammin. Nykysiirtolaiskriisi, vaikka se traaginen onkin, ei saa olla tekosyynä näiden sovittujen budjettikattojen korottamiselle. ESR-ryhmän nimistä on tärkeää, että EUn budjetti on kestävästi rahoitettu ja että huolehditaan siitä, että jäsenvaltiot voivat itsemääräämisoikeuttaan toteuttaa ja keskitytään eurooppalaisiin tärkeisiin hankkeisiin. Aikaisemmin puhuttiin siitä, miten jotkut rahastot tekevät päällekkäistä työtä, ja se on totta, että siihen pitäisi kiinnittää huomiota. Meidän pitäisi välttää ohjelmoinnin viivästykset ja maksuviivästykset – jotka esimerkiksi johtivat rahoitus, monivuotisten rahoituskehysten hitaaseen täytäntöönpanoon tällä kaudella. On vältettävä viiveet, jotta kohesiopolitiikka voi johdonmukaisesti toimia tuen saajille, erityisesti pk-yrityksille. Tämä liittyy edelliseen esityslistan kohtaankin, kun ajatellaan näitä edunsaajia. Edustaja Kreelin viittausrahoitusvälineisiin. rahoitusvälineisiin – on siksi erityisen tärkeä tässä mielessä. Lisäksi painottaisin sitä, että on tärkeää huolehtia sitä, että EU rahoittaa ainoastaan toimia silloin, kun on selkeää, että EUn toiminnalla on lisäarvoa. Eli EUn tasolla saadaan enemmän lisäarvoa kuin yksittäisten tai kaikkienkin jäsenvaltioiden yksittäiselle toiminnalle. Valmistelija puhui hankkeesta jotka ovat tässä todella avuksi. Eli Tämä varojen käyttö ei saa olla tiettyjen tuen saajien osalta, vain elämäntapa. Hän ei ehkä ihan täsmällisesti tätä sanonut, mutta tämä on minunkin kantani. Monivuotiseen rahoitussuunnitteluun liittyy tietenkin etuja, mutta olettaisin, että tätä keskustelua käydään aina siitä, mikä on vakauden ja joustotarpeiden välinen suhde – joitain välineitä, joita on täytäntöön pantu nykyoloissa, ovat ihan hyviä, mutta on ajateltava sitä, että jousto, esimerkiksi etupainottaminen, ei saa johtaa budjetin kasvamiseen. Yksinkertaistamisesta vielä lopuksi. Minulla on vähän huolenaiheita siitä, että komissio ehkä on nyt vähän sekoittanut tätä yksinkertaistamista, ajatellen sitä laatua ja määrää, joka nähdään ohjeen annossa tässä. Heidän raporttinsa sivun alaosassa tuntuisi siltä. Näin ei ole. Toivottavasti voimme palata työssämme tähän. Yksinkertaistaminen lisäksi on, tarkoitus, on asia, jota on tarkoitus ajaa edun tai näiden hakijoiden eduksi. Ei erityisesti, jotta etua olisi komissiolle ja komission työntekijöille. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Seuraava varjoesittelijä olen minä. Joten minä haluaisin esittää bulgarian kielellä kantani. Uh, Hyvät kollegat, ensiksi haluaisin kiittää edustaja Kreelia. Hän on valiokunnan valmistelija. Hän on valmistellut tämän lausuntoluonnoksen ja haluaisin mainita siihen liittyvät pari tärkeää seikkaa. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, joista onneksi tunnumme olevan aika samaa mieltä. Ensinnäkin monivuotisten rahoituskehysten uudelleen tarkastelussa on otettava huomioon uudet poliittiset ulot, siirtolaiskriisi, terrorismin vastainen taistelu ja talous- ja rahoituskriisin vaikutukset, joita ei vielä kaikkia tunneta – Lisäksi on maksuviivästyksiä tai viivästyksiä ohjelmien toteutumessa nykysuunnittelukaudella. Ja siksi on tärkeää todeta, että tällä hetkellä on mahdotonta arvioida jalkaneiden ohjelmien tehokkuutta. Siksi mielestäni meidän tulisi lisätä kohesiopolitiikan tehokkuutta mahdollisuuksien mukaan ja saada kaikki tarvittavat resurssit liikkeelle jäsenvaltioista. Näin voidaan toteuttaa eurooppalaisen ohjausjakson suositukset ja voidaan huolehtia tehokkuudesta koesio ohjelmien täytäntöönpanossa. Meidän on löydettävä oikea tasapaino. Budjetissa on pyrittävä tuloksiin toisaalta, mutta toisaalta olisi yksinkertaistettava menettelyitä. Lisäksi on ajateltava toimia, jotka liittyvät hyvään hallintoon. Nykyohjelmissa, myös alueelliseen yhteistyöhön liittyvissä ohjelmissa voitaisiin myöskin vähän laajentaa toimenkuvaa niin, että puhutaan siirtolaiskriisistä, tietenkin ottaen huomioon erityispiirteet. Ehkä voitaisiin ottaa huomioon esirvarat ja sellaiset rahoitusvälineet, jotka mahdollistavat jouston, jotta voidaan edistää lisähankkeita. Lisäksi tarvittaisiin yksityisen investoinnin kannustimia. Tarvitsemme koordinointimenetelmiä, jotta voidaan huolehtia siitä kaikki johdonmukaisia. Hyvällä tapaa on yhdisteltävä kansallisia varoja, eurooppalaisia varoja, investointipankin varoja ja rahaston myös. Euroopan komission tulisi antaa suosituksensa siitä, miten voitaisiin parantaa ohjelmia nykykauden aikana vielä, jotta voidaan huolehtia siitä, että täytäntöönpano on mahdollisimman tehokasta ottaen huomioon, että meillä on rajalliset budjettivarat. Ilman, että muutetaan kansallisia maksuja tai summia. Meidän pitää voida tehdä muutoksia, että saadaan paras mahdollinen synergia aikaiseksi rakennerahastojen ja muiden Euroopan unionin ohjelmien välillä. Meidän on voitava yhdistellä apurahoja muihin rahoitusvälineisiin. Meidän on otettava myös huomioon investointirahastojen panos, jotta voidaan huolehtia hyvästä hallinnosta – ja suositusten täytäntöönpanosta eurooppalaisen ohjausjakson aikana. Seuraava varjoesittelijä olisi Merci, en näe hänen ryhmästään ketään. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja, kollega Kreel. Suuret kiitokset tästä lausuntoluonnoksen esittelystä. Tämä on mielestämme erittäin hyvä. Voimme hyvin laajalti sitä tukea. Erinomaista erittäin hyvä, että tässä korostatte kohesiopolitiikan yleistä merkitystä, erityisesti Eurooppa 2020 tavoitteisiin pääsemiseksi. Ja erittäin hyvä, että nostatte esiin pakolaiskriisin. Katsotte, että kohesiopolitiikan ja rakennerahastojen kautta voitaisiin tukea niitä jäsenvaltioita, jotka tukea tarvitsevat. Erittäin hyvä nostaa tämä asia esiin. Hiukan jäämme ehkä kaipaamaan ilmastonsuojelun merkitystä ja rakenne- ja investointirahastojen merkitystä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Luxemburgan puheenjohtaja valtiona nosti asian esiin ja sitoutumisen siihen, että 20 prosenttia EU talousarvion varoista käytettäisiin ilmastotoimiin ja COP21 tavoitteet, niiden mainitseminen tässä mielestäni olisi tärkeä asia. Yksinkertaistaminen, rakennerahastojen tuen saatavuus. Tähän ehkä haluaisimme hieman hienosäätöä tähän sanamuotoon. Nythän tässä todetaan, että vain rahoitusvälineitä tulisi yksinkertaistaa, mutta katson, että pitäisi löytää myös parempi tasapaino kaikkien välineiden välille. Ja niin tunnettuahan on, että me olemme rahoitusvälineisiin liittyen hiukan kriittisempiä, mielestämme ne eivät ole arvoaan todistaneet, niin katsomme tässä voitaisiin muotoilla tämä pikemminkin viittaamalla kaikkiin rahoitusvälineisiin ja välineisiin. Teen tähän tarkistuksen. Sitten tietenkin kohesiorahaston väliarvio tulee olemaan hyödyllinen, kun ehkä uutta suuntaa tässä otetaan. Me tulemme BKT plus muut kriteerit asiaan liittyen tekemään tarkistuksia. Siis tarvitaan muutakin kuin bruttokansantulo kriteeri. Ja yhteistyö tulee aivan varmasti olemaan aivan erinomaista ja vielä kiitos tästä esittelystä. Tämä on erinomainen pohja työllemme. Kiitokset edustaja Vana. Seuraavaksi teidän puheenvuoronne, <laughs> ei kun tähän juuri puhuitte siis Damato. Il contributo del Parlamento in vista... Kiitos puheenjohtaja. Parlamentin panos monimuotoisen rahoituskehyksen uudelleen tarkastelussa totta kai on oleellisen tärkeä. Tässä täytyy muistaa luonnollisesti budjettivaliokunta, mutta myös aluekehitysvaliokunta. Meillä on nyt Krelin luonnos Siinä tartutaan tärkeimpiin seikkoihin, esimerkiksi tarpeeseen parantaa synergiaa ja yhteistyötä eri rahastojen ja rahoitusvälineiden välillä. Täytyy yksinkertaistaa, nopeuttaa kohesiopolitiikan toteuttamista ja vähentää maksuviiveitä. Erityisesti on hyvä, että mainitaan jäsenvaltioiden ja alueiden ponnistelut, jotta luodaan sopivat olosuhteet niin, että pakanhakijoita voidaan asianmukaisesti vastaanottaa. On tarjottava myös lisää tukea näille alueille jäsenvaltioiden toimesta. On tiettyjä seikkoja, joita vielä haluaisin tähän lisätä, joista myös myöhemmässä vaiheessa aion tehdä tarkistuksia. Ensinnäkin rahoitusvälineet. Tukien tulisi olla tehokas tukimuoto julkisella sektorilla. Tätä tulisi myös mietinnössä kyllä korostaa. Tulisi toteuttaa vielä jatkotutkimuksia, joilla voidaan osoittaa tällaisten välineiden tehokkuus tietyillä politiikan alueilla. Sitten on kappale 53, jossa todetaan unionin budjettisäännöt ja siinä todetaan, että rahoitusvälineitä tulisi käyttää täydentävällä tavalla niin, että tehdään ennakkoarvio niiden tehokkuudesta ja siitä, miten päästään unionin strategisiin tavoitteisiin. Eli tätä vertailtaisiin muihin rahoitusmuotoihin, mukaan luettuna tuet. No sitten eu aloitteiden ja muiden hankkeiden välinen synergia, totta kai synergia aina tarvitaan, mutta me katsomme, että kun horisontti 2020 käytetään varoja ja verkkojen Euroopasta käytetään esimerkiksi investointi äh, rahaston rahoittamisen varoja, niin se nyt ei ole niinkään tehokasta. Viime syksynä äh, täysistunnossa hyväksyimme päätöslauselman ja siinä todettiin, että kohesiopolitiikan tulisi olla tehokkaampaa Tämä on kiireellinen tavoite, mutta ei pidä kuitenkaan unohtaa tarvetta säilyttää petosten vastainen, korruption vastainen strategia. Meillä on säädös, jossa tämä myös mainitaan artikloissa. Siellä mainitaan kansalliset säännöt, jotka on hyväksytty, eikä niitä voida myöskään MFFn uudelleen tarkastelussa ohittaa. Kaikista huolimatta meillä on vielä samaisessa asetuksessa artikla 7, joka toteaa, että jotta voidaan ottaa huomioon erityisen vaikeat tilanteet tietyissä kriisimaissa, voitaisiin ajatella aina neljään miljardiin saakka lisärahoitusta. Nähtäväksi jää, miten tämä sitten toteutetaan. Me tarvitsemme investointihakuista Euroopan unionin politiikkaa, joka ei saa tietenkään myös, myöskään vaikeuttaa tilannetta vakaussopimuksen näkökulmasta. Kiitos. Um, Kiitos. Edustaja Albrecht on seuraava puhuja. Meillä on ehtona se, että hän on täällä me läsnä. Kiitos. Kahdessa roolissa regivaliokunnan varajäsenenä, mutta myöskin esittelijänä budjettivaliokunnassa. Haluaisin kiittää Konstansi Kreeliä mielenkiintoisista huomioista ja johtopäätöksistä. Minulla olisi muutama ehdotus. Kuten tiedätte, tästä päivästä lähtien meidän mietintömme ensimmäinen luonnos on käytössä. Ja näette sieltä, että tämä mietintö jaetaan kolmaan, kolmen osaan. Ja minusta tuntuu, että keskustelu täälläkin valiokunnassa selkeästi osoittaa, että kolmessa osassa keskitytään kolmeen kysymykseen. Ensinnäkin aitoon uudelleen tarkasteluun. Toivon, että ehkä regivaliokunta voisi pyytää budjettivaliokuntaa, mutta myös komissiota valmistelemaan kunnollista uudelleen tarkastelua aluepolitiikan osalta. Siis asia, joka linkittyy monivuotisiin rahoituskehyksiin ennen kuin komission ehdotukset tehdään, pitäisi tarkastella tätä tilannetta. Se on siellä asetuksessa. Tässä kuitenkin komission pitäisi pohtia vuosia 14, 15, 16, mikä on tilanne. Tämän tilanteen tarkastelu olisi tärkeää. Ensimmäinen osa mietintämme liittyy siihen, että tarkastellaan sitä, mitä tapahtuu eri politiikan unionissa. Toisena osana on suositukset asiakirjaan, jota komissiossa laaditaan ja josta neuvoston olisi äänestettävä. Eli me ehdotamme sitä, mitä pitäisi heti, mutta emme siis ehdota, että udotetaan seuraaviin monivuotisiin rahoituskehyksiin. Ensimmäisen osan jälkeen sanomme, että nyt on uusi tilanne, uudet ongelmat, uusia prioriteetteja ja siksi tarvitaan uudelleenjärjestely 16, 17, 18, 20. Me tarvitsemme jotain uutta kiperästi. Eli mitä pitäisi muuttaa, se on toinen osa. Eli esimerkiksi se, mitä viivettä tapahtuu 17, 18, 19, kun tiedämme, että riittävästi rahaa lopulta ei ole kohesiorahoitukseen. Se on aivan selvää. se mainitsikin sen, että on melkein varma, että tämä ongelma tulee meille uudestaan esiin. Ja mitä tässä pitäisi siis muuttaa? Ja kolmas osa, entä johtopäätökset, joita voidaan tehdä uusien rahoituskehysten osalta. Jos voisin ehdottaa regivaliokunnalle, että otettaisiin huomioon se, että tämä koskee nykykautta ja muut asiat sitten tulevaisuutta. Jotkut asiat, joita täällä on esitetty, koskevat aikaa vuoden 2020 jälkeen ja jotkut nyt näitä kehyksiä, kehyksiä. Eli tämä on tärkeää, kun ajatellaan, että budjettivaliokunta ehdottaa jotain muutoksia tehtäväksi heti, jotain myöhemmin. Ja sitten viimeinen huomio on totta, että meidän mietinnössämme on ehdotus, joka lähtee liikkeelle viidestä vuodesta. Parlamentissa on käyty pitkään tätä poliittista keskustelua. Me toki kaikki tunnemme tämän keskustelun oikein hyvin tämän nykyjärjestelmän kautta. Kohesiopolitiikka on katastrofi kohesiopolitiikalle on katastrofi viisi vuotta. Jos olemme myöhässä, niin olemme kehysten kolmannessa vuodessa vasta ihan alkuvaiheessa, jos on viiden vuoden kehykset ja kolmas vuosi on ihan alkua, niin eihän viisi vuotta riitä silloin ollenkaan. Siksi on ehdotettu yleisesti viittä vuotta, mutta joillain politiikan saroilla, joilla tarvitaan monivuotista suunnittelua, tämä kausi olisi 5 plus 5, väliarviointi viiden vuoden jälkeen, ei kolmen vuoden jälkeen, vaan viiden. Tästä tulee pitkä keskustelu, koska neuvosto varmasti vastustaa. Ehkä lopputulos on seitsemän, mutta tämä on tällainen keskustelun kohde kohesiopolitiikan osalta. Olen ihan vakuutunut siitä, että viisi ei ole ylipäätään mahdollista. Vähintään seitsemän vuotta, mahdollisesti kymmenen olisi tarpeen. Tätä minä siis ehdottaisin. Me otamme totta kai huomioon Registä tulevan ehdotuksen tässä mietinnössämme. Kiitos. Kiitos oikein paljon. Edustaja Van Mittenburg, teillä on puheenvuoro. Like to, uh... Kiitos. Haluaisin kiittää esittelijää erinomaisesta työstä. Ensin haluaisin viitata kohtaan kaksi lausuntoluonnoksessa. Ei varmaankaan ole EUn rahastojen kokonaistilanteesta tehdä yhteenvetoa ennen vuotta 2017. On liian varhaista tehdä johtopäätöksiä. Olen näin ollen huolissani, mitä tietoja käytetään MFFn välitarkastuksessa. Ensinnäkin sen takia, että tietyt toimintaohjelmat ja toimintataso siellä olisi liian matala ja tiedot näin ollen ovat merkityksettömiä. Toiseksi minulla on erilainen kanta kuin esittelijällä. Enpä tiedä tästä kohdasta yhdeksän lausunnossanne. Katson, että ohjelmakauden tulisi olla viisi vuotta. Kuuntelimme Olbrichtia, mutta minä olen vakuuttunut, että ohjelmakauden kesto, kun ajatellaan komission mandaattia ja parlamentin mandaattia, niin tätä kautta me saamme demokraattista legitiimiyttä lisätyksi ja tilivelvollisuutta lisätyksi. En usko, että tämä on työ, johon me emme kykene. Meidän tulisi nimenomaan kes- keskittyä, pyrkiä keskittymään tähän tehtävään, koska meillä on mandaatti tukenamme. Näin voimme yhdistää nämä mandaatit keskenään eh, ja yhdistää ne myös MFFään. Kiitos. Vaan. Kiitos oikein paljon. Edustaja Boon, teidän puheenvuoro. Uh, thank you, Kiitos puheenjohtaja. Muiden tavoin minäkin kiittäisin valmistelijaa tästä lausuntoluonnoksesta. luonnoksesta hänen ehdotuksensa ovat tärkeitä. yksilön yksinkertaistamisesta. Ja on mielenkiintoista nähdä, miten paljon voidaan edistyä yksinkertaistamisen saralla. Kuulos on työryhmän suositusten jälkeen. Päästäänkö tässä nopeasti eteenpäin vai viekö tämä aikaa? Me puhumme budjetista ja tähän liittyy tärkeitä budjettiseikkoja, jotka on esitettävä. Yksi liittyy asiaan, joka on melko hankala tässä vaiheessa päättää, mitä pitää muuttaa, kun olemme vasta melko varhaisessa vaiheessa. Toiseksi, koska jäsenvaltioilla on ehkä alokoitu varoja rakennerastoihin, muutokset ovat ehkä jopa mahdottomia. Siksi näiden asioiden tutkiminen on hankalaa. Muita budjettikommentteja on esitetty, esimerkiksi miten myöhässä maksatukset ovat tänä vuonna – tämä ehkä ratkeaa, muuttuu vähän paremmaksi, mutta luultavasti, kuten Jan sanoi, Hyvästykset ovat kasvamaan päin kuitenkin. Jotain ratkaisuja on tunnustettava, mutta neuvosto ei ole vielä edes myöntänyt, että tässä on ongelma. Ja vuosittain meillä on suuri taistelu tässä komission ja parlamentin ja toisaalta neuvoston välillä. Mutta on ratkaisu on löydettävä tulevaisuudessa. Muutenhan tämä taakka vain kasvaa vuoteen 2020. Ja sitten sitten siirtymä kohti budjetointia, jossa katsotaan enemmän tuloksia. Tästä on keskusteltu paljon ja pohdittu sitä, vaikka se on hyvä ajatus, niin miettisin, missä muodossa se toteutuisi ja koska. Tapahtuuko melko pian vai joskus myöhemmin nykyohjelmantikaudella? Tämä olisi kysymys jälleen. Ja sitten uudempi asia, joka liittyy tuohon suoritusvaraukseen. Kollegat tietävät, että me vastustimme sitä aikana, me pidimme sitä turhana, sitä ei olisi apua, mutta nyt sellainen on osa rakennerastovaroista pidetään varauksessa ja sitten käytetään ennen kauden loppua. Meidän pitää katsoa tätä, alkoidaanko nämä varat uudestaan ja jos niin koska, koska tällä on varmasti vaikutusta vuosittaiseen budjettiin ja nykyrahoituskehyksiin. Tätä ei ole vielä mainittu, mutta ehkä voisimme katsoa tätä kysymystä. Varmasti sitä on ainakin valvottava. Kiitos. Kiitos, kiitos oikein paljon. Edustaja Bresso. Presidente, anch'io intanto voglio ringraziare la... Kiitos puheenjohtaja. Minäkin luonnollisesti haluan kiittää valmistelija Konstantse Grelia tästä lausuntoluonnoksesta sydämellisesti. Tämähän on erittäin tärkeä lausunto, koska toden totta on niin, että talousarvio, vastuut ja myöskin Euroopan unionin talousarvion valmistelu kohesiopolitiikan alalla on äärimmäisen tärkeä painopistealue paitsi meidän valiokunnallemme, myös budjettivaliokunnalle ja muille tahoille. Toinen seikka, Minäkin olen sitä mieltä, että meidän tulisi toteuttaa monivuotisen rahoituskehyksen enemmän kuin arviointi todella merkittävät muutokset, koska siinä on sisäänrakennettuja ongelmia ja kun neuvosto tekee merkittäviä päätöksiä, joiden taloudelliset vaikutukset ovat suuria, niin äh, silti mitään korjauksia ei tehdä talousarvioon ja tämä on suuri ongelma. Äh, tällä kertaa kohesiopolitiikan maksuja on lykätty mm, monivuotisen rahoituskehyksen viivästymisen vuoksi. Äh, emme ja, nyt, ja sitten on samalla katsottu, että kohesiopolitiikka ei alun alkaen sovittuja varoja ansaitsekaan tai tarvitsekaan. Eli eri lykkäysten ja viivästysten vuoksi määrärahoja on saatu käytettyä vain rajoitetusti. Ja nyt sitten kohesiopolitiikan kaikkia määrärahoja ei tosiaan vielä ole käytetty kun puhutaan kohesiopolitiikasta ja sitten monivuotisen rahoituskehyksen sopeuttamisesta, niin tämä on ihan välttämätöntä sen selventämiseksi myös, mitä jo tähän mennessä on tehty. Mekin teemme yksinkertaistamistyötä, se on tärkeää työtä. Ja kun ajatellaan näitä hyvin monimutkaisia kohesiopolitiikan rakenteita, niin joku voisi ajatella, että no, määrärahojahan voidaan leikata, mutta kun tämä työ on tärkeämpää kuin koskaan aiemmin, jotta alue- ja paikallisviranomaiset voivat ähm, tehdä työtään ja saavat sille tarvittavan rahoituksen. Ja sitten 7 äh, ja 8 tai 7 ja 5, tätä täytyy vielä pohtia. Minun mielestäni Tämä on tärkeää koko Euroopan unionin yleiselle budjettipolitiikalle, siis siitä huolehtiminen, että poliittinen mandaatti ja monivuotinen rahoituskehys vastaavat toisiaan. Mutta tällaisenaan, tämänkaltaisena viidessä vuodessa ei kyllä kohesiopolitiikalla paljon saa aikaan. Eli kun puhuttiin tästä kaudesta 5 plus 5 vuotta, tulee kuitenkin välttää sitä, että ongelmia eli määrärahojen käyttöä lykätään sitten vain tulevaisuuteen, että maksusumma taas päästä, päästetään kasvamaan. Mutta tähän me toki palaamme vielä yksityiskohtaisemmin, mutta kyllä toden totta tätä ajallistakin ulottuvuutta täytyy pohtia. Täytyy huolehtia siitä, että että maksut eivät toteudu liian hitaasti. Aika kuluu ja <laughs> suhdanne muuttuu, suhdanteet muuttuvat, joten vaarana voi olla sekin, että kohesiopolitiikan maksut toteutuvat yhä hitaammin ja sitähän me emme tietenkään halua. Ja ihan äh, niin kuin muut minäkin näen tässä sen ongelman, että EU budjetissa maksuja lykätään aina hamaan tulevaisuuteen. Muuten on esimerkiksi kohesiopolitiikassa niin, että ensimmäisenä vuosina rahoitus on vielä kunnossa, siis rahoitus, josta on sovittu, joka on käytettävissä, mutta sitten syntyy maksusuma toisessa vaiheessa, valtavakin maksusuma, jos tilanne päästetään näin ää, kehittymään. Tämä on tärkeä asia, johon meidän on puututtava, koska sen kautta edunsaajat sitten myöhemmissä vaiheissa joutuvat hyvin, hyvin suurin ongelmiin. Kiitos. The Hetman, teillä on puheenvuoro. Kiitos puheenjohtaja oikein paljon. Minä haluaisin kiittää valmistelijaa Tämä on oikein hyvä luonnos. Ja se kattaa kaikki keskeisimmät kysymykset. Olisin kuitenkin hyvin iloinen, jos voisimme myöskin painottaa vähän enemmän Kohesio politiikan tarpeita vuoden 2020 jälkeen. Ehkä olisi hyvä, että tämä asia mainittaisiin, jotta kohesiopolitiikka itsenäisenä hyvin perusteltuna politiikan alana jatkuisi vielä vuoden 2020 jälkeenkin. Olen myös iloinen voidensani todeta, että puhitte synergiasta eri rakennerastojen välillä – mutta minusta tuntuu, että tässä voitaisiin lähteä joihinkin pikkuaskeleisiin, kun synergiaetujen perään on kyselty yhä enemmän ja käytännössä synergiaetua ei niin valtavasti kuitenkaan ole. Tämä on ehkä pienempi seikka mutta voisimmeko ehkä vedota sen puolesta, että aluekehitys- ja sosiaaliraston välille esimerkiksi saataisiin paremmin synergiaetuja. Näin voisimme kaikki olla oikein tyytyväisiä. Ja voisimme edistää tätä ajatusta. Koska synergiaa on vaikea luoda käytännön työssä. Joten jos voisimme vähän täsmällisemmin puhua ainoastaan näiden kahden rahaston välisestä synergiaedusta, niin se olisi varmasti suuri menestys. Ja olisin valmistelijan kanssa samaa mieltä siitä, että me todella tarvitsemme seitsemän vuoden ohjelmointikauden. Aivan erityisesti kun ajatellaan yksittäisten ohjelmointikausien alkamisajankohtaa, nämä määräajat voivat kielteisesti vaikuttaa edunsaajien. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Vienoval po všech vystoupení pouze mm, dvěma bodům se zprávy paní Krell. A ta se tý... Kiitos, puheenjohtaja Minäkin puhuisin vielä pakolais- ja turvapaikkapolitiikasta. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että edustaja Greel sen nostaa tässä kohdassa seitsemän lausuntoluonnoksessa esiin. Ähm, Hän tosiaan mainitsee tässä äh, turvapaikanhakijat ja maahanmuuttajat ja minä todella, todella myös haluaisin puhua äh, mm, maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikasta – ja erottaa ne toisistaan, koska eiväthän ne ole sama asia. Ne valtiot, jotka maahanmuuttajia ottavat vastaan, ansaitsevat rahoitustukea, mutta ehkäpä tulisi myös mainita, miten tämä käytännössä toimisi, miten tämä jako toteutettaisiin. Sitten nämä maksamattomat laskut, tähän jo Mm, edustaja Bresso viittasi. Olen täysin vakuuttunut siitä, että tämä asia ei eh, koske yksinomaan kohesiopolitiikkaa. Meidän tulee todella tuomita tämä eh, maksusumma, joka pääsee syntymään, koska se vahingoittaa kohesiopolitiikan ja koko EUn uskottavuutta. Kiitos. Tämä oli viimeinen puheenvuoro tässä keskustelussa. Nyt eh, Rubianes saa komissiosta puheenvuoron. Olkaa hyvä. Eh, I will be very... Kiitos puheenjohtaja. Voin puhua lyhyesti. Ennen kaikkea siitä syystä, että olemme pääperiaatteista samaa mieltä niistä, jotka on linjattu tähän lausuntoon. Kun ajattelemme rakenne- ja investointi rahastoja ja monimuotoisen rahoituskehyksen uudelleen tarkastelua, niin komission näkökulmasta tämä on tärkeä prioriteetti. Ensinnäkin täytyy muistaa yksinkertaistaminen. Tämä tuli esille myös monissa puheenvuoroissa hyvin laajasti. Toivomme, että voimme korkean tason suositusten mukaisesti tässä toimia. Toinen pääprioriteetti on toimia vielä tuloshakuisemmin Vaikkakin nyt olemme saaneet jo edistystä aikaan uudella ohjelmakaudella, meillä on eksante-ehdollisuus ja ohjausjakson kanssa yhteiset linjaukset ja niin edelleen. Kolmannes, kol, kolmas prioriteetti on toimia niin, että voimme ennakoida haasteita jo hyvissä ajoin ja säilyttää kuitenkin olemassa oleva rakenne. Tämä on hyvin tärkeää komission näkökulmasta. Ja sitten puheenvuorossa viitattiin jo kohtaan neljä MFFn välitarkastuksen rinnalla tehdään myös teknisiä sopeutuksia. Ne koostuvat kansallisten jakojen täsmennyksistä, jossa huomioidaan uusimmat tilastotiedot. Nämä sopeutukset tehdään tämän vuoden aikana ja ne voivat johtaa siihen, että jopa neljällä miljardilla eurolla kohesiotukivarat kasvaisivat. Ja tämä vaikuttaa sitten kauteen 2017-2020. Artikla 92 yleisessä asetuksessa, näin määrää, ja myös artikla 7 MFF-asetuksessa. Lopuksi vielä asian hieman liittymätön seikka, mutta joka on tässä rinnalla, nimittäin se, että on tiettyjä oikeudellisia määräyksiä, jotka tulevat tiensä päähän, jotka raukeavat. Täytyy muistaa suuri yhteis rahoitusosuus niiden maiden osalta, joilla on vakavia taloudellisia vaikeuksia. Siitä pitäisikö tätä erityistä yhteisrahoitusosuutta laajentaa myös koskemaan Kyproksen tasavalta? Kiitos edustaja Fannisteroi. Pahoittelen, teillä on Ehkä en viittonut riittävän selkeästi ensi kerralla. Ihan lyhyesti tämän keskustelun lopuksi. Tässä on nyt oikein hyvä pohja työlle tämän tekstin pohjalta. On tärkeää ottaa kaikki eri toimemme huomioon. Joskus myös tuntuu, että meidän pitäisi ihan uudestaan selittää, mitä uusissa asetuksissa tehtiin, teemakohtainen keskittyminen, uuden politiikan ajaminen, kumppaneiden mukaan ottaminen ja niin edelleen. Jotenkin on kovin loogista, että puhutaan tavoitteista ja niiden mukaan ottamisesta budjetissa. Nähdään sitten vuonna 2017, jos on tarpeen muutoksiin. Voidaan esittää uusia ehdotuksia toki, mutta ensin pitäisi nähdä tulokset. Tämä pitäisi jotenkin selittää. Ja siksi tarvitaan tällainen kausi. Ei tämä mitään uutta ole sinänsä. Eli mitä näihin osatekijöihin tulee, niin ne pitäisi selittää uha, yhä uudestaan. In fact, in point four we... Toiseksi kohdassa neljä sanotaan, että budjetti ja ei voida leikata, jos tämä on paikallaan, niin saadaan sitten suurempi budjetti. Tämä on todella tärkeää, koska jos muut ajattelevat, että tavoitteita voidaan muuttaa ja heti lähdetään puuttumaan budjetin tasoon, niin se ei kyllä pidä paikkaansa. Mielenkiintoista. Kollegat, kuten edustaja Vuon, mainitsivat tuon suoritusvarauksen – Haluaisin mahdollisuuksien mukaan puuttua tähän. Mutta mikä on tilanne vuoden 2020 jälkeen? Onko tämä meidän käsissämme vai missä tässä mennään? Voimmeko keskustella siitä tämän kauden lopuksi? Ja viimeinen huomioni liittyy siihen, mitä odotetaan noiden maksun viivästyksen tai summan osalta. Jos komissio esittää toimintasuunnitelma, niin se oli vanhalla edellisellä kaudella ihan tehokasta, mutta nyt voidaan kysyä, mitä tapahtuu lähivuosina. Tässä oli menestystä komissiolle, että ollaan vähemmän jäljessä kuin ennen, mutta opittiinko tästä nyt jotain? No meillä on nyt tämä teksti, voimme tehdä sen pohjalta työtä. Ja tässä on valiokunnalle ihan mahtava mahdollisuus tuoda kannat julki, kun ajatellaan, miten valtava keskustelu tästä tulee parlamentissa lähivuosina. Kiitos oikein paljon, edustaja Kreel. Kiitos. Valmistelija Kreel, teillä on puheenvuoro. Kiitos, puheenjohtaja. Haluan lämpimästi kiittää kollegoita ehdotuksista, huomioista. Ehkäpä vastaisin pariin kysymykseen. Aivan ilmeistä on, että regivaliokunnan tulisi pidättäytyä nyt vaatimasta määrärahojen lisäämistä uudella kaudella tai monivuotista rahoituskehystä arvioitaessa. Ehkäpä myöhemmässä vaiheessa sitten sitten lähdetään taas riitelemään budjetista. Tosin en kyllä rehellisesti sanottuna nyt tässä paljonkaan pelivaraa näe. Täysin ilmeistä on, että nyt taistelemme pikemminkin siitä, että meiltä ei viedä mitään. Se on hyvin, hyvin tärkeää, koska kyllä täällä erilaisia intressejä on pelissä. Monetkin haluaisivat kohesiopolitiikan budjettia leikata. Näin ollen onkin hyvin, hyvin tärkeää muistuttaa siitä. Enkä minä halua muuttaa näitä kansallisia osuuksia. Ne on kirjattu yleisasetukseen. En myöskään halua vaatia lisärahoitusta pakolaisapuun, mutta kyllä tässä mielestäni jonkin verran näiden neljän miljardin puitteissa joustovaraa on. Mehän voimme käyttää nämä varat hyvinkin viisaasti. Pohditaan vaikkapa sitä, mm, onko joidenkin maiden tilanne indikaattorien suhteen muuttunut tai ei. Mutta toki voi myös katsoa, että onko käyttämättä jääneitä varoja, joita sitten saadaan käyttöön. Eikä kohesiopolitiikka nyt tietenkään ole pakolaissa maahanmuutto tai turvapaikkakriisin pääasiallinen korjaaja, mutta ihmisten integroitu ihminen, ovatpa he sitten ne maahanmuuttajia tai turvapaikanhakijoita, niin heidän integroimisensa kohesiovarojen tuella on hyvinkin mahdollista ja komission tulee mielestäni toimia joustavasti jäsenvaltioiden hakemusten ja pyytöjen mukaan ja ottaa todella huomioon käytettävissä olevat määrärahat. Joten emme me voi kääntää selkäämme tälle tehtävälle ehkäpä sitten kun pakolaisia ei enää tule, niin tämä tehtävä on edelleen olemassa, koska sitten nämä jo tulleet pakolaiset on integroitava ja integrointiprosessi vie vuosia. Ja viime vuosina, viime kuukausina olemme nähneet, että välillä integraatio kestää vuosikymmeniäkin, kun puhutaan toisen, kolmannen sukupolven ähm, maahanmuuttajista, jotka jäsenvaltioissa me elävät. Joten äh, kyllä meidän täytyy myös pohtia politiikan suunnan muutosta ja kunhan komission äh, kertomus tulee, niin katsotaan sitten. Jan Olbricht on ehdottomasti oikeassa, kun puhutaan monivuotisen rahoituskehyksen muuttamisesta, niin tarvitaan tietenkin komission kertomus siitä, mitä kohesiopolitiikan alalla vaikkapa on tapahtunut, mitä hankkeita toteutetaan käynnissä olevalla kaudella. Me tarvitsemme komissiolta tietoja. Ilman näitä tietoja meidän on mahdotonta tehdä ehdotuksia nykyisen rahoituskehyksen sopeuttamisesta tai sitten seuraavasta rahoituskehyksestä. Joten tämän mielelläni kyllä kirjaan tähän lausuntoluonnokseen. Tämä asia on kerta kaikkiaan hoidettava. Lisäksi pidän tärkeänä myös sen tarkastelua, miten globalisaatiorahasto – tässä otetaan huomioon ja toimii. Meillähän on kuitenkin sille oma mietintönsä. Meidän ei varmaankaan tässä lausunnossa globalisaatiorahastoa tarvitse käsitellä semminkin, kun se ei ole osa kohesiopolitiikan talousarviota, vaan se on pikemminkin Euroopan unionin talousarvion osa. Näin ollen silläkin on vastaavat tavoitteet kuin sosiaalirahastolla, mutta se on kohesiopolitiikasta kuitenkin irrotettu. Voidaan ottaa mukaan, mutta ei mielestäni välttämättä kuitenkaan. Ja täysin samaa mieltä olemme yksinkertaistamisesta ja tehokkuudesta. Täysin <laughs> samaa mieltä olemme synergiavaikutuksista ja pelkäänpä, että tulevina kuukausina varmaankin tulemme kuulemaan, että horisontti 2020 tilanne ei suinkaan vielä ole sellainen kuin mitä olemme ajatelleet. Samaa koskee sitten tuota maksusumaakin on tehtävä täysin selväksi, että komissiolta nyt odotetaan ehdotuksia, miten komissio maksusumman aikoo purkaa ei se, mitä tähän asti on tapahtunut, kyllä riitä vastaukseksi. Sitten tämä suoritevaraus. Tämä onkin mielenkiintoinen kysymys. Parlamentti oli selvästi ottanut kantaa ja mm, on meidän kanssamme tästä neuvotteli, mutta parlamentti otti kantaa, että ei kyse ollut aidosta suoritevaraus varauksesta. Tässä tarvittiin hyviä esimerkkejä, hyviä hankkeita ja erityisesti tukea näille ja hyville alueille. Nyt kuitenkin tämä on kai jo jaettu kansallisille kansallisiin osuuksiin ja että suorite varauksen vaatimustaso on niin alhainen, että <laughs> me tässä juurikaan ponnistelemaan joudu. Muutenhan tässä ei tässä ole mitään järkeä tällaisenaan. Joko tulevaisuudessa meillä on kohesiopolitiikan joustavuutta, jotta voimme reagoida tiettyihin haasteisiin ja tapahtumiin tai myös kriiseihin, jotka ovat hyvinkin moninaisia, taikka sitten meillä on aito ää, suoritevaraus, mutta sitä nyt ei toki voi ennalta jakaa. Tästä täytyy tietenkin komission kanssa sopia, mutta saadaanko tätä enää muutettua käynnissä olevalla ohjelmakaudella, sitä minä epäilen, koska kun puhutaan menettelyistä, kaikkea tulisi muuttaa ja mm, sitten vielä sovitut kansalliset jako-osuudet ja yksikään jäsenvaltio hyväksyisi sitä, että niiltä vietäisiin jotain jo luvattua. Eli tämä ei toden totta tule onnistumaan, mutta tulevaisuudelle, tulevalle kohesiopolitiikalle tämä on hyvinkin tärkeä asia. Ja kun ajatellaan synergiavaikutuksen ja mm, tuki, valtion tuki, mallin yhteen pelaamista, tuki, mm, oikeudet eivät välttämättä ole kohesiopolitiikan eri luokkien kanssa yhteensopivia, joten tätäkin täytyy puheenjohtaja vielä selvittää ja tehdä selväksi se, että tuki mm, politiikan säännöt ja mm, kohesiopolitiikan säännöt saadaan paremmin yhteen sopiviksi sitten kysymys viisi tai seitsemän vuotta. Miltonburg, voitte olla ihan varma siitä, että viimeksi keskustelimme tästä aiheesta. Käytimme päiviä, taisimmepa käyttää viikkoja ja kuukausiakin tähän keskusteluun. Ja molemmat ehdotukset voi perustella oikein hyvinkin. Kyllä hyviä perusteluja löytyy kummallekin ehdotukselle. Ja Jan Olbricht on oikeassa siinä, että kohesiopolitiikalle lyhyempi kausi on mahdoton. Sitten koko tämä ponnistelu ei kerta kaikkiaan edes kannata. Viisi vuotta tukikausi kohesiopolitiikassa on äh, hyvin mahdollinen. Hyödyllisenä pidän kuitenkin sitä, että on ehdotettu 5 plus 5 vuotta mallia. Näin ensimmäisten viiden vuoden jälkeen voitaisiin toteuttaa kohesiopolitiikan uudelleenarviointi ja näin voitaisiin nähdä, onko seuraavalle viidelle vuodelle muutostarvetta ilman, että kaikki jäsenvaltiot sitten vetoavat äh, siihen, että lupauksista ei pidetä kiinni. Siis seitsemän vuotta on niin pitkä aika, että esimerkiksi vuodesta 2020 kukaan ei uskalla vielä sanoa sanakaan. Kukaan ei tiedä, mitä haasteita Euroopan unionilla tuolloin on edessään. Joten tämä kaksi kertaa äh, viisi vuotta on ehkä järkevämpi kuin äh, kerran seitsemän vuotta, mutta pelkkä viiden vuoden tukikausi kohesiopolitiikalle. Jos tuon sanotte ääneen jossakin, niin kyllä saatte kaikki alueet ja kaikki hallitukset ja kaikki pormestarit kimppuunne. Mutta ajatus tästä 5 plus 5 eh, vuotta mallista on mielestäni hyväkin. Tulemme tätä pohtimaan ja katsomaan, mitenkä se voitaisiin muotoilla tässä lausunnossani. Enkä sano kuin sen, että pidempi kausi mm, tähän mennessä on osoittautunut hyödylliseksi. Mutta tuleva kohesiopolitiikka tietenkin aika näyttää. Mutta alle seitsemän vuotta tulee kyllä olemaan hyvin, hyvin vaikea toteuttaa. Siis ei kerta kaikkiaan toteuttamiskelpoinen. Toivonpa nyt vastanneeni kaikkiin kysymyksiinne. Mm. Ja nyt jään sitten odottamaan tarkistuksia. Tällä viikolla meillä on myös varjoesittelijöiden tapaaminen ja katsomme, että mihinkä suuntaan näitä yhteisiä kompromisseja lähdemme muokkaamaan, mutta en minä usko, että tässä mitään suurta draamaa syntyy. Kaikki kollegat ovat suht suunnilleen samoilla linjoilla. Kiitos oikein paljon. Thank you. Thank you very... Kiitos. Kiitos oikein paljon. Muistuttaisin, että määräaika tarkistusten jättämiseksi on työpäivän päätteeksi viideltä 21. päivä huhtikuuta torstaina. Nyt jatkamme koordinaattoreiden kokouksella, koska tuo seuraava esityslistan kohta lykättiin jonkin tulevaan kokoukseen. Me jatkamme heti, kun kokous on päättynyt koordinaattoreiden kokouksella. Pyytäisin kollegoita, jotka eivät ole koordinaattoreita, poistumaan salista. Kokous päättyy. Kiitos.